Okay, colleagues, I'm going to... Kollegat. Aloitan kokouksen. Aikataulu on tiukka. Ensiksi täytyisi hyväksyä esityslista. Oletteko tyytyväisiä? Kiitos. Puheenjohtajan ilmoitukset palaan 30. syyskuuta koordinaattoreiden kokoukseen. Ei ole paljon sanottavaa, mutta on vähän raportoitavaa, mitä tulee kuulemiseen ja delegaatioihin. Ryhmiä on pyydetty kertomaan sihteeristölle, minne he haluavat mennä delegaation vierailulle ensi vuonna. Vierailu tulee olemaan vain yksi vuoden alkupuoliskolla. Sama koskee kuulemisia. Sitten uusia tutkimuksia ei pyydetä enää tällä lainsäädäntökaudella. Päättivät koordinaattorit. Ja komitologiassa merkittiin muistiin uutislehti. Siinä koordinaattoreiden kokouksen työn hedelmät 30. syyskuuta. Tässä listalla on oikeastaan vain yksi asia. Rautatiepaketti. Järjestän omat paperini. Aloitetaan siitä. Täytyy 16.17. pöytäkirja hyväksyä. Käykö se? Hyvä. Neljäs rautatiepaketti Meillä on aikaa vain vartin yli kuuteen. Muistutan teitä. Tämä on alustava keskustelu, ensimmäinen keskustelu. Meidän pitäisi milloin mahdollista välttää muiden puheiden toistamista. Aikeeni on ensin käydä läpi Sain el hadrauin mietintä varjasteltaan kanssa, sitten Grossin esittelee varjasteltaan kanssa – sitten alueiden komitea ja sitten komissio. Ja sitten avaan keskustelun muille jäsenille, jotka voivat jompaa kumpaa tai kumpaakin mietintöä kommentoida. Ja sitten sama uudestaan Bilbao Diikkaan, Kramerin ja Zilen mietintöjen kanssa, joka jättää meille Kolicek-mietintön, joka vaikka on tärkeä, ei ole saanut niin paljon tarkistuksia kuin muut. Jos olette tyytyväisiä, niin tehdään näin, mutta tarvitsen todella aikataulussa pysymiseksi apuanne. Annan esittelijälle neljä minuuttia, varjoesittelijälle kolme, aloitteen komitealle puolitoista. Mietinnälle, komissiolle viisi minuuttia, äh, Alejandro Groschille ja sitten viisi minuuttia Brandikasta silleen ja sitten Kolchikille kaksi minuuttia ja kaikille kollegoille kaksi minuuttia. Ja toivon mukaan tämä tämä, että pysymään aikataulussa. Ensin sai kolme minuuttia. Kello tikittää. Älä tästä henkilökohtaisesti, mutta se tikittää. Elhan Rauli. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat, minulla on tosiaan tässä nyt sitten <laughs> tämä niin sanottu kunnia käyttää ensimmäinen puheenvuoro, kun minun mietintöluonnokseen niin tuli eniten tarkistuksia ja meillä on aika paljon työtä. Aivan ensin kuitenkin sanoisin sana sen siitä, että millä otteella minä tätä asiaa tarkastelen. Mitä markkinoiden avautumiseen tulee, niin minulle vapauttaminen ei saa olla tavoite sinänsä, ei missään nimessä, mutta se voi olla hyvä väline niin, että taloudellisten kannustinten kautta saadaan aikaan uutta dynamiikkaa. Kun puhutaan markkinoiden avautumista, jos se kulkee käsi kädessä työntekijöiden vahvistettujen sosiaalisten oikeuden kanssa sekä äh, matkustajien parempien oikeuksien ja paremman äh, parempien lippujärjestelmien ja niin edelleen kanssa, niin sitten ollaan hyvällä tiellä, kun kyse on kuitenkin äh, tällaisesta julkisesta palvelusta ja minkä näköistä rusinoiden kaivamista pullasta ei haluta hyväksyä. Tässä tarvitaan myös joustavuutta näiden verkostojen suhteen niin, että me voimme saada aikaan tällaisen osittain julkisen, julkisiin sopimuksiin perustuvan verkon niin, että kaikki matkustajat saavat samat oikeudet he voivat nauttia tästä hyvästä palvelusta, mitä tulee myös verkon tiheyteen ja ylipäätään sen organisaation. Keskeinen kysymys on siis mielestäni se, että miten matkustajat pääsevät parempaan tilanteeseen kaikissa jäsenvaltioissa. Mitä rakenteeseen tulee, minulla on tarkoituksena silloin, kun voidaan vahvistaa valvonta viranomaista voidaan olla joustavia tällaisen vertikaalisen integroidun järjestelmän suhteen. Tästä jo olette kuulleetkin. Mitä tulee kollegojen tarkistuksiin? Tähän on 540 tarkistusta tähän minun mietintöluonnokseeni. Ja tässä on hyvin erilaisia aiheita. Alussa tähän jo viittasinkin. Ensinnäkin tuo rakenne, joka sinänsä on aihe, samoin markkinoiden avaaminen eri toimijoille. Samoin tässä on sitten mm, aiheita, jotka liittyvät vaikkapa lipun myyntiin, lipujen kirjoittamiseen, infrastruktuuriin, sosiaalisiin oikeuksiin ja niin edelleen. Samoin viranomaisvalvonnan rooli ja todella niin edelleen. Tärkeää tässä nyt on se, että tällaista dogmaattisesta keskustelusta luovutaan, että toimitaan käytännönläheisesti tässä nyt tulevina viikkoina. Meillähän on jokunen kokous varjoesittelijöiden kanssa jo ollutkin, ja niitä on joukko jo suunnitteilla, niin että saadaan marraskuussa sitten kunnollinen äänestystulos aikaan. Useimmat tehdyt tarkistukset liittyvät artiklaan 7 ja 7a-e, eli tähän rakenteeseen. Tämä on kaikkein tärkein prioriteetti näköjään useimmille kollegoille. Ja tässä kyse on poistamisesta. Monet haluavat poistaa osia komission ehdotuksesta liittyen tähän uudelleen laadittuun ehdotukseen, joka menee kuitenkin paljon, ja jotkut haluavat mennä pidemmälle kuin komissio, joten meidän pitäisi tässä nyt kultainen keskitie löytää. Mitä markkinoiden avaamiseen tulee, niin tässä esimerkiksi suhde eri periaatteisiin tulee esiin, ja sitten täällä on koko joukko tarkistuksia liittyen lipun myyntiin lippuihin. Ja todella meidän täytyy parlamenttina varmaankin tähän äh, lippukysymykseen myös puuttua. Ja tässä oikeastaan se, mitä halusin sanoa tässä vaiheessa puheenjohtaja. Äh, tässä minä olen ainakin täynnä hyvää tahtoa. Ja olen aivan varma siitä, että saamme aikaan oikein erinomaisen lopputuloksen. Kiitoksia. Herra Kantsian, kolme minuuttia. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia hyvin tehdystä työstä. Me olemme yhdessäkin työskennelleet tässä ja myötävaikuttaneet tämän tekstin laatimiseen. Minä lähden siitä olettamuksesta, että perusperiaate kaikessa tässä on markkinoiden avaaminen, koska jos markkinoita ei avata, niin monet hyvät asiat, joita me teemme, eivät toimi. Me olemme esittäneet muutamia muutosehdotuksia, tarkastuksia ja olen myös nähnyt niiden käännöksiä. No en nyt mene yksityiskohtiin, mutta minusta näyttää siltä, että aika monet tarkistukset tukevat komission ehdotusta. Ja tämähän vahvistaa sitä ajatusta, että on erittäin tärkeää avata markkinat niin, että saadaan yhtenäiset Euroopan rautatiemarkkinat. Ja tämä tuo tarkoittaa sitä, että tarvitaan tiettyjä poikkeuksia, jotta kansallisesti voidaan noudattaa tiukempia sääntöjä niin haluttaessa. Sanoisin, että ennen kuin tullaan hallintoasioihin, niin täytyy puhua myös kansallisesta ja eurooppalaisesta sääntelijästä. Kun ajatellaan hallintoa, niin hallintoa ei voida nähdä ikään kuin Kiina, kiinalaisten muurien kautta niin, että asetetaan keinotekoisia rajoja, vaan tarvitaan sellainen pääsy markkinoille, joka ei syrji, niin että kaikilla on yhtäläinen pääsy verkkoon niin, että samalla luodaan synergioita. Onhan rautatieverkosto kuitenkin aika mutkikas verkosto. Tällä tavalla saisimme mahdollisuuden avata markkinat todellisesti ja täydellisesti. Saataisiin sellaiset eurooppalaiset markkinat, jossa kansalliset sääntelijät kykenisivät puhaltamaan yhteen hiilen ja pitämään huolen siitä, että markkinat toimivat Euroopan laajuisesti. Meidän täytyy tietysti myös pohtia niitä kustannuksia, joita koituu markkinoiden vapauttamisesta. Lippujen, lippuihin liittyen olen esittänyt tarkistuksen, joka, jonka tarkoitus on estää kartelleja toimijoiden välillä niin, että saadaan todellista kilpailua markkinoille voitaisiin ajatella, että kyse olisi tällaisesta järjestelmästä, jossa meillä olisi toisaalta paikalliset liput ja sitten meillä olisi toisaalla äh, tällaiset yritysten äh, yhteistyöhön perustuvat liput. Mutta en usko, että meillä tulee olemaan ongelmia tässäkään kohtaa. Kiitos. Thank you, Mr. I know it's going to be difficult to... Kiitoksia. Tiedän, että on vaikea pitäytyä aikataulussa. Debakker, kolme minuuttia. Thank you, voorzitter. Um, ehm, voor eerst uh, dank aan... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää esittelijää. Kollegat, tässä on koko joukko tarkistuksia, joista meidän täytyy käydä keskustelua. Koko joukko tarkistuksia, jotka minun nähdäkseni kyllä heikentävät komission ehdotusta ja juuri tälle tielle meidän ei tulisi lähteä mielestäni. Komissio on tehnyt ehdotuksen, joka löytää oikein hyvän tasapainon, jolta pohjalta voidaan lähteä työskentelemään. Ja nyt kanta, jonka tästä uudelleenlaadinnasta löimme lukkoon joitain viikkoja sitten, sitten äh, totesi, että meidän ei tule missään nimessä rikkoa tätä komission äh, löytämää tasapainoa. Tässä on koko joukko suuria aiheita. Ensinnäkin hallinto tietenkin. Äh, siitähän meidän poliittinen ryhmämme on aina ollut sitä mieltä, että markkinoiden avautumisessa meillä on oltava yhtäläiset toimintaedellytykset niin infrastruktuurin kuin toimijoidenkin kohdalla. Ja siitä syystä hallintojärjestelmän täytyy olla mahdollisimman selkeä. Me tiedämme ja minä tiedän, että Euroopan parlamentissa ei ole ollenkaan ilmeistä, että tältä pohjalta saadaan aikaan enemmistö. Kuitenkin tarvitaan muun muassa rahoituksen läpinäkyvyydestä erittäin hyvää keskustelua. Komission ehdotus näiden Kiinan muurien suhteen siinä tapauksessa, että enemmistöä ei saada, niin kyllähän Euroopan parlamentissa on joukko jäseniä, jotka ovat tätä ehdottaneet, ja jos enemmistöä ei saada, niin sitten meidän täytyy katsoa, miten esimerkiksi rahoitusvirtojen suhteen voidaan säilyttää nämä komission ehdottamat Kiinamuurit, ja minun mielestäni niitä tulisi suorastaan entisestään vahvistaa. Mitä sitten tulee koti maiden henkilöliikenteen avaamiseen. Tiedämme Ruotsin kokemuksesta ja olemme kuulleet esityksen tässä valiokunnassa – ja tämä markkinoiden vapautumisen lisääminen sekä kilpailun lisääntyminen, äh, sen täytyy hyödyntää matkustajia ja, ja heidän äh, tilannetta. Tässähän Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta muun muassa ovat menneet kaikkein pidemmälle jo tässä vaiheessa. Sitten tämä taloudellinen tasapainokysymys. Täytyy huolehtia siitä, että olemassa olevat palvelut ja niiden vapaa saatavuus säilyvät Äh, missään nimessä epätasapaino ei saa syntyä. Mitä tulee lippujärjestelmään, äh, täytyy katsoa, miten äh, lippujärjestelmä saadaan hoidettua. Tässä vaaditaan tiettyjä teknisiä ratkaisuja. Ja luonnollisesti äärimmäisen tärkeää on riippumaton sääntelyviranomainen. En minä ole sitä mieltä, että mitä voimakkaampi sääntelijä, sitä enemmän voidaan jättää vapautta ja se valtioille hoitaa asiat. Ei mielestäni tämä ole oikea lähestymistapa. Oikein kiinnostavaa käydä sitten keskustelua teidän kanssa ja varmaan kaikki joudumme tekemään vähän vaikeitakin kompromisseja. Kiitos. Kiitos herra Tavoittaisin vierailit täällä Litfridin alueelta Itävallasta. Ja täällä on vihreät aktivisteja herra Zaribin vaalipiiristä. Olette oikein tervetulleita. Joo, kolme Kiitos. Ensiksi ki- kiitokset esittelijälle yleisistä suuntaviivoista, jotka jaan mutta niiden suhteen on kolme kohtaa, joita haluan ehdottomasti painottaa ensiksikin. Ää, suhteettomat valtaoikeudet, jotka infrastruktuurin hallinnolle halutaan antaa. Komissio haluaa poistaa tämän nykyisen oikeuden, ää, antaa tämän ää, tehtävän ja on itsenäiselle taholle vähin minimi julkinen valvonta tälle tehtävälle on välttämätöntä. Se on jopa ensisijasta, jos halutaan välttää, että infrastruktuuri kulttuurin äh, omistajat väärinkäyttävät markkinamonopolian. Sitten toinen on kysymys on äh, operaattoreiden verkkoon päässä syrjimättömyys, joka voidaan tarkastaa, ja se voi tehdä vahva äh, valvoja, mutta, mutta siinä ei tarvita missään määrin tätä täydellistä eriyttämistä rataverkoston hall, hallinnoijan ja sitten liikennetoiminnan harjoittajan välillä, eikä mitenkään tarvita tällaisia kiinalaisia Kiinan muureja holdingyhtiössä. On tehty useampia tutkimuksia, jossa komissio toteaa, miten paljon synergia menettää luodaan tarpeettomia transaktiokustannuksia ja tavoitteet hajoavat organisaation sisällä. Jos ajatellaan että näiden yhteyksien poistaminen heikentää julkisten palveluiden tasoa, kuten esimerkiksi rahtikuljetuksen näkemme, meidän täytyy luoda tällainen ää, suoja, joka takaa, että vapaa markkinoilta tar- tarvitaan todella aitoja palveluita, eikä ainoastaan tämmöistä kirsikan paimentaa, rusinoiden paimentaa pullasta. Meidän täytyy löytää hyviä keinoja, joilla me saamme tämän lippujärjestelmä tehokkaaksi ja totta kai rajat ylittäväksi. Seuraava Döran ja Vlasak, oletteko valmiita? Olen antamassa teille vähän enemmän aikaa. Kolme minuuttia. Ähm, Kiitoksia kovasti. Aion käyttää tsekkiä äidinkieltäni. E, Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan kiitän esittelijää ehdotuksesta ja päätelmistä. Ja mitä tulee tähän integroituun lippujärjestelmään, se on oikein hyvä asia, merkittävä asiakkaille. Tiedän kuitenkin, että tästä tulee erittäin vaativa järjestelmä. Ja haluaisin kiinnittääkin tässä yhteydessä huomioon seminaariin, joka liittyy sähköisiin lippuihin. Tämä järjestetään tällä viikolla keskiviikkona kello 10. Kun katson näitä tarkistuksia, niin minulla on sellainen vaikutelma, että suurin missä osassa juuri tämä infrastruktuurin erottamiskysymys on pinnalla. Ja minä tuen niitä tarkistuksia, jotka asettavat samat ehdot holding-järjestelmän tai erotetun järjestelmän valinnan suhteen. Kuitenkaan en hyväksy sellaisia ehtoja, jotka ovat rajoittavia ja pyrkivät estämään tai rajoittamaan siirtymistä yhdestä mallista toiseen. Samoin en hyväksy näiden ehdotusten kaksivaiheisuutta. Toteaisin, että holding-järjestelmässä liikenteen osa sukupuolten syrjintä voi toteutua aloilla, joita komissio ei ole maininnut, kuten esimerkiksi työntekijöiden palkkojen polkeminen. Ja sitten viimeinen ala on rautatiepalvelun käyttäjien tilanne, eli asiakkaiden tilanne. Kyse on muun muassa hintojen läpinäkyvyydestä sekä tarjottujen palvelujen läpinäkyvyydestä. Jos rautateiden on tar- tarkoitus tarjota toimivaa, kilpailukykyistä vaihtoehtoa tieliikenteelle, on tärkeää, että tästä palvelusta saadaan selkeä tieto. Kiitos. Wills, three minutes, please. Wills, kolme minuuttia. Kiitos. Ryhmäni on aivan alusta alkaen ilmaissut kritiikkiä tätä pakettia vastaan ja me olemme ainut poliittinen ryhmä, joka ehdottaa paketin hylkäämistä. Me haluamme palata olemassa oleviin uudelleenlaadintadirektiivin direktiivin ehtoihin, jotka mahdollistavat useamman hallintomallin. Komission ehdotuksessa on mielestämme liian rajoittava, rajaava malli ja tässä subsidiariteettiperiaate ei myöskään toteudu. Niin kuin tarkistuksissamme ilmaisemme, haluamme säilyttää mahdollisuuden integroituun yritykseen. Tähän astinen vapauttaminen ei suinkaan ole tarjonnut todisteita siitä, että tässä tarvittaisiin jotain uutta lainsäädäntöä. Ja kun ajatellaan infrastruktuurin ja yrityksen täydellistä erottamista toisistaan, niin tähän ei ole syytä. Eli me emme erityisestikään ole EPPn ja Alden kanssa samoilla linjoilla, jotka haluavat täydellisesti e, erottaa nämä rakenteet toisistaan ja sulkevat ulkopuolelle mahdollisuuden siitä, että vertikaalinen integroitu järjestelmä voitaisiin säilyttää. 7a, b ja c artikloissa komission ehdotuksessa esiin tuleva niin kutsuttu Kiinan muurimalli ei tehostaisi toimintaa eikä myöskään tarjoaisi lisää arvoa. Ja 2012 34 direktiivin ehdotuksia ei saa muuttaa. On erittäin myönteistä, että muutkin jäsenet, muun muassa SD-ryhmässä, näkevät tilanteen meidän tavallamme. Ja tässähän hyvin monet tarkistukset vaativat komission tekstin poistamista ja näitähän on tullut eri poliittisilta ryhmiltä. Tämä tekee selväksi sen, että että komission ehdotuksen osat tai ehkäpä jopa kokonaisuus on tarpeeton ja meidän tulisi säilyttää nykytilanne ennallaan. Vielä sananen tuosta sääntelyviranomaisesta. Mielestäni on hyvin tärkeää varmistaa se, että sillä on tällainen erotuomarin toimi eikä poliittista tehtävää. Kiitos. Thank you, Mrs. Wills. Can I now ask... Kiitos. Herra Vils. Ja nyt pyytäisin herra Mangania aloitteen komiteasta kertomaan aloitteen komitean mielipiteistä ja ymmärtää, että puhutte koko paketista. Puheenvuoro on teidän. Oui, je vous remercie, euh, monsieur le président. De... Kiitos, että sain puheenvuoron. Äh, tervehdin teitä. Kerron muutamista Äh, aloitanko mitä mielipiteistä, jotka yksimielisesti hyväksyttiin tässä äskettäin täysistunnossamme, jotka ovat äh, kotisivullamme saavutettavissa ja sitten tällä salissa myös englanniksi muistuttaisin, aloitan, aloitanko mitään aina esittelyä? teillä taas on si- kuusi. Ymmärrän, että, että keskityimme siihen, mikä on hyödyllisintä ja tärkeintä paikallisten liikenteen tarjan kannalta. Ajatelemme erityisesti näiden kuljetusviranomaisten edustuksellisuutta eri hallintaelimissä ja erityisesti tässä infrastruktuurin hallinnoissa. Kuten te tiedätte, se, joka infrastruktuuria hallinta noin, ne ovat usein paikallisia, usein paikallisviranomaiset rahoittavat niitä. Ja on ihan luonnollista, että nämä viranomaiset ovat hallinnassa edustettuina. Olemme myös kiinnittäneet huomiota äh, kuljetussuunnitelmiin. Niin ne pitää olla työväline. Äh, niin ei pidä olla vain vapauttamistyöväline, vaan aitoja suunnitelmia, keinoja edistää äh, eri kuljetusmuotojen yhdittämistä, ja niiden täytyy myös ottaa alueelliset erityispiirteet huomioon, erityisesti raja-alueella. Olen elsaslainen, näen kaikki vaarat, jos meillä on kuljetussuunnitelma, joka ei koske vain, koske vain omaa aluetta, ja sitten Badenin alueella olisi toinen, ja sitten se olisi askel taaksepäin. Me pyrimme myös paikallisella suunnitelmatasolla hyvät räätyltämät yhteydet takaamaan. Ja myöskin käsittelemme sitä mitä tapahtuu operaattorin vaihdon tapauksessa. Me emme ole mitenkään dogmaattisia. Emme halua suoraa toimiluvan myöntämistä tai tarjouskilpailun järjestämistä meistä. Säätelyviranomaisen täytyy pitää kaikki valta. Jos paikallisviranomainen myöntää luvan suoraan, niin säätelyviranomaisella on tähän kantansa sanottavana. Sen täytyy olla myös laatukysymys. Täytyy myös rautattuja kalusta laatu ei saa aiheuttaa ongelmia operaattorin tapauksessa. Tällä ei saa olla myöskään vaikutuksia rahoitukseen. Rajat ylittävässä tapauksessa tietyssä alussa tämä voi tarkoittaa rautatiekaluston keskinäistämistä yhteishallintoa. minä mainitsin näissä julkisissa hankintasopimuksissa alueellisten viranomaisten edustuksellisuuden ja sitten muutama muu hallinto tähän liittyvä, jonka ensinnäkin tämä valinta tämä eritetty tai integroitu malli, valtio on päätettävä siitä, ja tästä olla voimakasta infrastruktuurin hallinnan tapauksessa, tai kummassakin tapauksella itsenäinen. Ja nämä tehtävien eriyttäminen täytyy säilyttää paikallisviranomaiset, jotka ovat pääkäyttäjiä ja myöskin ä, äh, tilauksen tekijöitä äh, rautatiekuljetuksessa, niiden täytyy olla voimakkaita toimijoita kustannusten hallitse, hallinnoinnissa. Ja yhteistyö äh, kaluston kanssa, infrastruktuurin kanssa on välttämätöntä. Ja tämä rajat ylittävä näkökohta tässäkin on tärkeä monelle. Tässä aloitteen komiteiden mm, näkökannat. Ja tämä komissio tarjoaa laitoja mahdollisuuksia hallinnoinnissa. Erityisesti kiinnitämme myös huomiota datakysymykseen. Tämä voi olla uusi este liikennealuehallinnon kohdalta, joka se saattaa olla este ää, eri kuljetusmuotojen yhdistämiseksi eri tasolla sekä makrotasolla että mikrotasolla. Eli säännöt täytyy luoda hyvin. Sehän on teidän tehtävänne tällä hetkellä. Ja tässä täytyy olla toteuttamassa hallintaviranomainen, joka on vahvakas, voimakas, itsenäinen ja pätevä. Tämä on ydinkysymys säätelijä ei laadi sääntöjä, vaan valvoo niiden täytäntöönpanoa. Mutta tämä säätely ei voi toimia kuin kolmella ehdolla. Sen täytyy olla vahva, sillä täytyy olla keinot, rahoituskeinot, kapasiteetti, sen täytyy olla itsenäinen. Ja meidän maassa ei sitä nyt oikein tapahdu. Ja sen täytyy olla kompetentti. pätevä. Sen täytyy saada paras henkilöstö. Yhteenvetona ja lopetan nyt tähän. Meidän ei pidetä uudistuksen tavoitteita näkyvistä, eli parempaa palvelua kansalaisille. Ei, tämä saa olla minkälainen liberalismin tai lainsäädännön katedraali. Tämä erittämiskysymys ja muut sitä erittäin voimakkaita kantaa suuntaan ja toiseen. Mutta pyydän teitä, hyvät tarkoit, tutustumaan meidän kantaan niin kuin paikallisten liikkeen hallinnoijien kantaan. Jotta nämä voivat tarjota tehokasta, li, tehokkaita liikennepalveluita huomisen kansalaisille. Paljon kiitoksia herra Manjan. Ja nyt toivottavasti ehditte teidän junaanne paratakseni Elsasiin. Kuten tiedätte, me olemme aika tottuneita Elsasin yhteyksiin itsekin. Kolme puhujaa, jäseni, Kraama, Riikke, Herta. Tämä koskeva El Hadrawi. Figo. Frigo. Kaksi minuuttia per henki. Kramer 2. Ja ich bedanke mich natürlich auch beim Minäkin haluan luonnollisesti kiittää esittelijää. Hän totesi, että meidän tulee irrottautua tällaisesta normatiivisesta ajattelusta. Ei vaan meidän pitää olla käytännönläheisiä. Lisäksi hän ei ollenkaan halunnut mitään rusinoiden poimimista pullasta. Tietenkin sosiaaliset oikeudet ovat hyvin tärkeät, mutta esimerkiksi Saksassa meillä on alakohtainen työehtosopimus ja näin ollen sosiaalista polkumyyntiä ei voi tehdä. 23 mm, maassa minimipalkka on olemassa, valitettavasti ei omassani, mutta näissäkin siis sosiaalista polkumyyntiä pystytään välttämään. Kuitenkin meillä on erittäin myönteistä kokemusta tavaraliikenteen alalta. Kun ajatellaan tavaraliikenteen vapauttamista yhdessäkään maassa, vaikutukset eivät olleet kielteisiä, koska tavaraliikenteessä saavutettiin itse asiassa 3-40 prosentin lisäys Riippumaton sääntelyviranomainen on luonnollisesti ratkaisevan tärkeä ja tässä olen kyllä äsken puhuneen esittelijän kanssa täysin samaa mieltä. Saksa, äh, Ranskahan teki päinvastoin, heikensi riippumatonta sääntelyviranomaista ja tämä on väärä tapa toimia. Mutta rahavirtoja, niitä on pidettävä silmällä ja siksipä me ponnekkaasti vastustamme sitä, että läpinäkyvyyttä ei haluta. Me emme halua, että infrastruktuuritulot äh, sitten äh, käytetään jossain muualla ostamalla bussiyrityksiä tai rekkayrityksiä tai kilpailijoita. Ei, vaan nämä voitot on, niiden on virrattava takaisin infrastruktuuri investointeihin. Samoin sitten tämä integroitu hallinto rautatieyrityksissä. Jos näin tehdään, niin hei vaan Eurooppa, tämä ei toimi. Saksassa Deutsche Bahn ajaa Alankomaiden raiteilla ilman, että heille kuuluu metrikään Alankomaiden raiteita. Ja päinvastoin, tämä on täysin mahdollista. Ratkaisevaa ovat aivan muut tekijät. Tietenkin meillä on erilaisia käsityksiä, mutta me vihreät haluamme erottaa verkot ja yritykset. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Haluaisin palata pariin seikkaan. Nimittäin haluan, siis tällä komission ehdotuksessahan ö, puolustetaan ö, rakennetta, jossa suuret toimijat, erityisesti Ranskan ja Saksan välillä, suo, suosivat tällaista erillisyyttä ja olen sitä mieltä, että uudistuksen tulisi perustua markkinoille pääsyn tasapuolisuuteen. Ja kun puhutaan integroidusta järjestelmästä, niin tämän täytyy koskea sitten kaikkia lainsäädäntövälineitä. Tarvitaan sellainen ratkaisu, joka vastaa käyttäjien tarpeisiin. Ja sitten vielä toinen asia. Esittelijähän äh, viittasi äh, siihen, että äh, saattaa olla sellainen uhka, että rautatietoimijat voivat myydä lippuja suoraan netissä, mutta tämä saattaisi olla vahingoksi rautateiden toiminnalle ja sen tasapainolle. Kaiken kaikkiaan tarvitaan tasapoi, tasapainoinen, tasapuolinen järjestelmä, jossa ää, järjestetään tarjouskilpailuja, jotka ottavat huomioon sen, että rautateiden rakenteet ovat hyvin erilaisia. Kiitoksia ja seuraava puhuja kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan tietenkin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Ei se ihan helppoa ja yksinkertaista ole, varsinkin kun aihe on aika paljon tunteita herättäväkin. Yleinen kanta on se, että tarvitaan todella tasapainoinen lähestymistapa, kun puhutaan äh, verkon ja yrityksen erottamisesta minun mielestäni. Tässä ei ole minkäännäköistä syytä nyt radikaalisti erottaa äh, verkkoa verkkoa tai infrastruktuuria yrityksestä. Haluaisimme säilyttää tämän vertikaalisen lähestymistavan. Mehän olemme tarkastelleet tätä menettelyä puolisentoista vuotta sitten tuon uudelleenlaadinnan puitteissa. Ja tuolloinhan tehtävä, jonka itsellemme annoimme Euroopan unionissa, oli se, että vahvistetaan juuri sääntelyviranomaista. Ja mitä tulee näihin rahoitusvirtoihin ja rahavirtoihin, niin aivan ilmeistä on, että rahoja ei saa käyttää väärin. Kuitenkin tässä uudelleenlaadinnassa vahvistimme aika pitkältikin sääntelyviranomaista ja ähm, teimme parannuksia tiedottamiseen ja läpinäkyvyyteen. Menimme aika pitkällekin. Valitettavasti komissio ei nyt sitten äh, jaksanut odottaa sitä, että tämä äh, lainsäädäntö pannaan jäsenvaltioissa ja nyt saimmekin sitten jo taas neljännen rautatiepaketin ja minä petoaisin nyt sen puolesta, ettemme Näiden keskustelujen vuoksi jättäisin matkan varrelle näitä tärkeitä ää, asia kokonaisuuksia, kuten näitä teknisiä vaatimuksia, joten katson, että meidän tulee joka tapauksessa näitä teknisiä kysymyksiä ajaa. Ja sallitte minun toteavan, että täällä Brysselissä meidän täytyisi nyt myös muistaa se subsidiariteetti, koska täällä aika paljon äh, on äh, osittain kyllästyneisyyttäkin. Äh, ja sitten äh, monet äärioikeistolaiset ratsastavat eteenpäin, emmekä me voi todellakaan hyväksyä sitä, että ylhäältä alhaalle päin sanellaan kaikki. Siksi vetoisin sen puolesta, ettei eroteta näitä toisistaan ja vajataan näitä teknisiä kysymyksiä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Toivottaisin toisen itä valtalaisen ähm, vierailijaryhmän äh, Ja nyt huomaan, että täällä on monia ihmisiä, jotka istuvat. Siis täällä on paikkoja, jos haluatte istutua tänne, niin voitte paikata tänne tällaisiin paikkoihin, joissa on vihreitä kylttejä. Ne ovat nimittäin jäsenten paikkoja. Olisi naurettavaa, jos vierailijat joutuisivat seisottelemaan, kun täällä on tyhjiä paikkoja. Niin, huolenaiheenahan me tulisi olla se, että meidän täytyy parantaa tämän hetkistä järjestelmää. Pitää huoli sitä, että ei ole väärinkäytöksiä, kun puhutaan erityisesti työntekijöiden oikeuksista. Mutta minulla on tässä muutama epäilys jos ajatellaan äh, vapauttamista, niin vapauttaminenhan tietenkin voi olla asia, joka auttaa meitä tavoittamaan, äh, saavuttamaan tavoitteemme, mutta äh, vapauttamisen ei pidä olla päämäärä sinään, vaan väline. Ja meidän täytyy rohkaista tämän kaltaista äh, parempaa pääsyä markkinoille. Se tarkoittaa sitä, että tarvitaan parempaa sääntelyä ja valvontaa. Olen yhtä mieltä alueiden komitean jäsenen kanssa tästä asiasta. Haluamme sellaista eurooppalaista rautatietoimintaa, joka on nimensä veroista, siis eurooppalaista. Ja täytyy muistaa, että vapauttamisen ei pidä olla todellakaan mikään päämäärä sinänsä. Meidän täytyy lähteä siitä, että että rautatiet ovat kaikille saatavissa. Tässä ei ole kyse mistä tahansa vapauttamisesta, vaan nimenomaan siitä, että täytyy muistaa, että usein rautateillä toimijat pitävät hallussaan monopolia ja siksi meidän täytyy tehdä kaikki, että voimme parantaa palveluiden laatua. Kiitos. Lasten islami. Kiitoksia. Panjol kaksi minuuttia. Puheenjohtaja, rakkaat kollegat, ensiksi täytyy olla hyvin tietoinen. Keskustelussa ei ole tullut selkeästi esille, että me käymme poliittista keskustelua. Tämä poliittinen keskustelu tulee vaikuttamaan henkilöstöön rautateillä, mutta myös se tulee vaikuttamaan kaikkiin niihin, jotka hyötyvät tästä rautatiepolitiikasta. Liian usein kuulen myös kollegoiltani kantoja, joita voisin pitää usein teknokraattisina. Omasta puolestani olen vakuuttanut, että se organisatorinen malli ja se infrastruktuurin hallinnoija kuuluu ryhmään, joka harjoittaa myöskin rautatieyrityksen tehtäviä, on rahoituksesti ja operationaalisesti tehokkain mitkä näyttää, e- ei, mitä näyttää ole, että totaalinen erittäminen, kollegat. Ja mitä näyttää ole, että tämä on paras, tällaista tehokkain kilpailullisin kilpailun vaihtoehto. Vai vastoin, se mullistaa, häiritsee toimijoita ja viittaa Hollantiin tai yhdistämisen kuningaskuntaan. Ja vahvistettu yhteistyö infrastruktuurin hallinnoijan ja rautatie yrityksen välillä on ollut kokeilun alla. Tämä komission eriyttäminen infrastruktuurin hallinnoinnin kanssa ja rajoittaminen kanssa ei vastaa taloudellisia, sosiaalisia ja hallinnollisia tehtäviä. Ei se ole yhteensopivä se mallin kanssa, jota me haluamme ehdottaa. Ja me voimme keskustella sitä tässä yhteydessä ja tässä suhteessa joukko tarkistuksia kollega Sain El Hadrauin tarkistuksessa menevät juuri siihen suuntaan, että suojellaan henkilöstämme ja kuluttajia. Tyymeni. Kolicek, kaksi minuuttia. Předsedo, já jsem takový nenápadný, tak chápu, že to se snadno přehlídne. Eh, tady, eh, my... Kiitos, puheenjohtaja. 11 vuoden ajan olemme pyrkineet parantamaan rautatieliikennettä ja jatkuvasti saammekin aikaan parannuksia, mutta samalla kuitenkin liikenne vähenee, sen volyymi vähenee, pienenee. Ja kun nyt tarkastelemme rautateitä, joissa on erotettu henkilöliikenne tavaraliikenteestä, ja infrastruktuurista, ja tässä on todella onnistuttu, niin voimme nähdä, että itse asiassa toiminta on vähentynyt. Eli se, missä olemme toimineet erinomaisesti, niin tavoitteet, tavoitteisiin on päästy, mutta lopputulos on aika surullinen. Markkinoiden avaaminen on hyvä, mutta siihen on liityttävä tietty kapasiteetti. Kun ajatellaan vaikkapa Tsekin tasavallan liikennekäytäviä, niin meillä ei siellä kapasiteettia kerta kaikkiaan ole kylliksi. On useita toimijoita niin tavaraliikenteen kuin henkilöliikenteenkin alalla, mutta kapasiteettia ei kerta kaikkiaan ole enää enempää. Eli jos joku muu haluaisi tulla toimimaan markkinoillemme, niin sitten tsekki rautateiden kapasiteetti identiteetti tulisi jakaa uudelleen näiden toimijoiden kesken. Miten se sitten tehdään? Rautatiealan parempi hallinto on aivan kiistaton välttämättömyys, mutta joka tapauksessa on tarpeen säilyttää verkko, verkosto. Meillä on 13 aluetta Tsekin tasavallassa ja jokaisella alueella on hiukan omat sääntönsä ja jokaisen alueen rajalla yksi kuljetus päättyy ja sitten seuraava alkaa. Joten tässä näitä ongelmia ei saada tuosta vaan hoidettua. I think you're doing mis- Pakei, te varmasti olette seuraavaksi. Uh, thank you Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja niistä muutosehdotuksista, tarkistuksista, joita tähän direktiiviin on tehty, tähän uudelleen laadintadirektiiviin. Nyt neuvotteluiden aikaan me olemme siis neuvoston ja parlamentin kesken yhtä mieltä siitä, että uudelleen laatiminen on tarpeen. Meidän täytyy pohdiskella uudemman kerran markkinoiden avaamista ja, ja hallintoa. Tässä ei ole kyse eriyttämisestä, vaan tehokkaammasta infrastruktuurin hallinnoinnista niin, että Euroopan infrastruktuuri on tehokkaampi. Sitähän tullaan keskustelemaan Tallinnassa TEN-teemapäivillä. On erittäin tärkeää, että kun ajatellaan infrastruktuurin hallinnoinnista, niin eihän sitä ainoastaan tässä ehdotuksessa puhuta. Meillä on laajemmatkin eurooppalaiset puitteet ja kansallista toimintaa tähän suuntaan, mutta komission ehdotuksen tarkoitus on nimenomaan vahvistaa infrastruktuurin hallinnoinnin roolia kun halutaan laatia integroidut avoimet rautatiet. Infrastruktuurin hallinnoijan täytyy olla eurooppalainen, sehän on ö, ihan selvä asia ja tätä varmasti myös valiokunnassa on tuettu, ainakin tarkistuksesta näin päättelen. Infrastruktuurin hallinnoinnin, hallinnointiin ö, liittyy myös se, että täytyy ottaa huomioon käyttäjien tarpeet, siitähän monet ovat puhuneet ja infrastruktuurin hallinnoja on myös vastuussa kaikista, kaikesta infrastruktuurin hallinnoinnista. Ja yksi tärkeä komission ehdotuksen komponentti, jota varmasti esittelijäkin tukee, on se, että kun puhumme toiminnoista, joita infrastruktuurin hallinnoija toteuttaa, niin tämän tahon täytyy myös tuoda muassaan tehokkuutta ja pyrkiä pitämään kurissa kustannuksia. Ja selvää on tietenkin se, että infrastruktuurin hallinnoijan, ja tämä, tätä monet puhujatkin ovat korostaneet, tämän henkilön täytyy olla riippumaton, hänellä täytyy olla ri, täysi riippumattomuus. Ja tietysti jos rakenteet ovat hajautetut, niin se on tietysti yksinkertaisempaa niin, mutta me olemme komissiossa Ähm, todenneet, että riippumattomuus on myös mahdollista integroiduissa rakenteissa. Ja komission ehdotus edustaakin ihan tervettä järkeä, kun ajatellaan rahavirtoja, jos rahavirrat äh, estetään. Ja haluan korostaa, että sääntelijät ovat äh, halunneet parantaa julkisen, julkisia varavirtoja, mutta pitävät kuitenkin erittäin tar- vaikeana niiden tarkastelua ja tarkoitus on siis auttaa näitä äh, valvojia valvomaan myös rahavirtoja. Sitten on myös erittäin tärkeää äh, pitää huoli siitä, että katsotaan kuka tekee kovia päätöksiä ja pidetään huoli siitä, että nämä äh, tahot ovat riippumattomia. Ja tähän liittyy myös sellainen kysymys kuin kauppasalaisuuksien paljastaminen ja niin edespäin, tai arkaluontoisen tiedon jakaminen. On selvää, että jos ne tarkistukset, joita täällä esitettiin, erityisesti ne, joiden tarkoitus on poistaa suuri osa komission ehdotuksista, niin silloin me palattaisiin, palaisimme vanhaan integroituun järjestelmään. Tämä tarkoittaisi sitä, että että tällaiset holding-rakenteet eh, Tämä tarkoittaisi sitä, että, että hallinnoijat eh, kyllä hallinnoisivat infrastruktuuria, mutta eivät välttämättä kehittäisi niitä. Ja silloin olisi epätodennäköisempää, että infrastruktuureita kehitettäisiin kaikkien toimijoiden eduksi. Toinen tärkeä eh, seikka on markkinoiden avaaminen. Ja tässähän halutaan löytää asianmukainen tasapaino markkinoille pääsyn ja julkisen palvelun velvoitteen välillä. Mehän, kun, kun puhumme Groschin mietinnöstä, niin kollega palaa tähän asiaan. Mutta jos katsotaan näiden kahden yhteen toimivuutta, niin täytyy pohtia, kuinka saadaan ikään kuin ruiskutettua kilpailua ja rautatiejärjestöille, joka kuitenkin on monopolien hallussa edelleenkin, niin että saadaan pikkuhiljaa kilpailua, mikä tietysti hyödyttää matkustajia, mutta samalla halutaan toki turvata työntekijöiden oikeudet, mm, erityisesti kun rautatietoiminta lisääntyy. Joten ehkä tässä kultainen keskityö löytyy näiden kahden mietinnön välistä. Toisaalta jos lähdetään tar- tarjouskilpailuiden rajoittamisen tielle julkisen palvelun velvoitteen yhteydessä, niin toisaalta markkinoita täytyy vapauttaa. Ja tällä tavalla ehkä saamme e, tasapainoa näiden kahden asian välille. Kiitoksia. Nyt annan kaikille Äh, annan mieti- kaikille mietintöjen esittäjille puheenvuoron my- myöhemmin, mutta nyt annan puheenvuoron Groschille. Olkaa hyvä. Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte nicht mehr die Einleitung machen insgesamt zum Dossier. Kiitos puheenjohtaja. En tässä nyt oikeastaan alusta-aiheesta sen enempää, mutta voin todeta, että äh, meidän mielestämme nykyjärjestelmään tulee tehdä niitä parannuksia, joita jotka todella tarvitaan toiminnan vuoksi, mutta kaikkea ei tarvitse mennä muuttamaan. Ja kun ajatellaan sitä, että myös alueiden täytyy kantaa tässä oma kortensa kekoon ja julkista rahaa näin ollen liikkuu, niin tässä ei saa syntyä eturistiriitaa ja tätä, tältä osin tarvitsemme siis juuri tätä läpinäkyvyyttä. Kiitän kollegoja heidän tarkistuksistaan minä sain niitä 382 kappaletta, oikein kiinnostavia hyviä ehdotuksia. Tosin voisin tässä vaiheessa jo todeta, että lähden siitä, että todella olemassa olevaa järjestelmää voidaan parantaa. Siksipä emme, en ihan helposti hyväksy sitä, että poistoehdotuksia tehdään olemassa olevan järjestelmän suhteen. Toivon, että tässä saamme aikaan hyvän loppu, eh, lopullisen ehdotuksen ja se, mitä tosiaan äh, tuo alueiden komitea sanoi oli ihan totta, ja kun minä olen tämmöinen pelkian elsassilainen itse, niin voin ehkä todeta, että nämä määritelmät äh, tulisi määritellä niin, että se mikä voi toimia hyvin, niin älkäämme tehkö sitä mahdottomaksi. Mitä sitten soveltamisalaan tulee ja yhteisiin velvoitteisiin, niin kun puhutaan esimerkiksi verkkovaikutuksista, niin näitä tulisi varmaankin paremmin valaista. Liikennesuunnitelmat ovat oikein hyvä ehdotus. Täytyykö niiden olla niin yksityiskohtaisia kuin ehdotuksessa? Minun mielestäni ei. Mutta tässä on koko joukko ulottuvuuksia liittyen rajat ylittäviin liikennesuunnitelmiin. Muun muassa tämä monimodallisuus, jossa täytyy ottaa eri toimijat huomioon, ettei synny konflikteja. Ja tietenkin se, että että eri toimijoilla on kaikilla sananvalta eikä vain se, että heitä on kuultava. Kun ajatellaan näitä julkisia palvelusopimuksia, niin minun mielestäni meidän tehtävämme on nyt se, että meidän on löydettävä hyvä tasapaino suurten ja pienten jäsenvaltioiden välillä. Ei voi käydä niin, että meillä on tällainen yleinen sääntö, joka koskee yhtä lailla sitten Ranskaa ja Luxemburgia uskon kuitenkin, että tähänkin on hyvät mahdollisuudet. Minulla oli tässä eh, jokin aika eh, sitten eh, tilaisuus nähdä aika kiinnostava sopimus kahden eri toimijan välillä. Ainakin sosiaalialalla varmasti saamme aikaan parannusta. Ja sitten vastavuoroisuus, minähän sitä aina olen kovasti kannattanut. Sen ei tule olla maiden välistä, vaan sen täytyy olla mahdollista myös sellaisissa tapauksissa, että että sellaiset, joilla ei kotopuolessa ole todellista monopolia, voivat saada näitä palvelusopimuksia ja siksi meidän täytyy olla avoimin mielin. Sama koskee kolmansia maita, mutta se, että sen täytyy olla mahdollista, mutta ei velvoittavaa. Sitten artikla 5, sen kuudes kohta, se on poistettu ja siihen on otettu uutta sisältöä. Minun mielestäni tässä täytyy todeta, että palvelusopimuksen kautta tulee saada aikaan tehokkuutta ja täytyy todella tarkastella, että mikä tapa on parempi. Jos yksi hankintatapa ö, on osoittautunut oikein hyväksi, niin miksi sitä täytyy sitten muuttaa? Ei tämä ole kaikkein keskeisin asia. Tärkeintä on kuitenkin tietenkin se, että voidaan erityisesti ilman kilpailua solmittavat sopimukset läpinäkyvästi sitten perustellaan. Ja kun tässä nyt puhutaan vaikkapa viidestä tai kuudesta tai viidestoista, viidestätoista miljoonasta, niin emmekö me nyt löydä jonkun kultaisen keske, keskitien tähänkin. 2029 hän on tässä näiden palveluhankintasopimusten suhteen yksi määräaikaehdotus. Jotkut voivat ehkä toimia nopeammin, jotkut hitaammin. Ensi viikolla meillä on ensimmäinen kokous varjoesittelijöiden kanssa. Pyrimme tekemään kompromisseja. Ja nyt kiitän teitä huomiostanne. Kiitos. Erton kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, parhaat kollegat. Tänään minulla on tässä nyt kunnia puhua kollegani Liberatskin puolesta, joka on meidän varjoesittelijämme. Hän kiittää ensin yhteistyöstä ja kollegiaalisuudesta, rakentavasta mielestä esittelijää. Samalla Liberatski kuitenkin on jäänyt hiukan kaipaamaan sitä, että hän sai tämän, nämä, nämä tarkistukset, joita on nelisen sata vasta puolan kielellä viime torstaina, eli näissä neljässä päivässä tätä 238 sivua hän ei ehtinyt käydä läpi, eli nyt hänellä on vasta tällainen ensimmäinen käsitys asiasta. Monista tarkistuksista Liberatski havasi, että tässä on ehdotettu monien määrä aikojen tai kynnysarvojen muuttamista. Kynnysarvoja on sen verran nostettu näiden suorien sopimusten suhteen, vapaiden käyttö oikeuksien suhteen, että mm, tässä mennään jo liian pitkälle. Näin ollen se, että tässä niin kuin 1370 e- asetuksessa vaaditaan tätä väliarviota, niin tällaisen läpijuokseminen muutamassa viikossa ei ole kyllä Euroopan parlamentin arvon mukaista. Tarkistuksia on todella koko joukko, ne ovat hyvin moninaisia ja tämä kaikki osoittaa, että että tässä valiokunta on PSO-sopimusten e, muuttamisesta hyvin kiinnostunut ja tässä sitten e, kompromisseja tullaan varmasti tekemään ja komission ehdotuksen ydin täytyisi kuitenkin säilyttää. Ja jos tässä nyt tämä asia saadaan täysistuntoon asti, e, mutta että että liikennevaliokunnan jäsenten enemmistö ei ole samaa mieltä kuin nämä jo vapauttaneet, kilpailuvapauttaneet ja liberalisoineet tahot ovat, niin me olemme sitä mieltä, että asetuksen sosiaalinen ulottuvuus on muistettava ehdottomasti, jos 1370 vuodelta 2007 ei vahvistuu muun muassa työntekijöiden oikeuksien suhteen ja muiden parannusten suhteen, niin mahdollista olisi sekin, että komission ehdotus kokonaisuudessaan hylättäisiin. No, nyt täytyisi keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin, koska aikaa ei ole paljon ja nämä tekniset kysymykset ovat sitä kaikkein tärkeintä tässä kysymyksessä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Frank Roche, kollegat. Ensiksi haluaisin onnitella esittelijä niin hyvästä yhteistyöstä ja odotan ensi viikon Strasbourgin tapaamista. Hyvät kollegat, me jaamme samat tavoitteet. Julkisten palveluiden laadun parantaminen kansalaisille. Me saamme valituksia siitä, miten, miten junat ovat myöhässä, likaisia ja henkilöstötaso pienenee ja taso pienenee. Meidän on toimittava nopeasti, avata markkinat mahdollisimman pian. Siksi liberaalit ovat tyytyväisiä komission ehdotukseen. Kannatamme komission takarajaa 2019. Tämä takaraja 2029 pakolliselle tarjous kilpailulle liian kaukana – Uskomme, että esittelijä löytää hyvän tasapainon ja kompromissin tehokkaan muutoksen ja siirtymäajan kesken. Tarjontakilpailuista meidän mielestä tarjontakilpailujen pitäisi muodostaa säännöksi mahdollisimman pian. Ja suoritamiluvan myöntäminen pitäisi, sen pitäisi tapahtua vain poikkeuksessa oloissa. Tässä suhteessa haluamme sopimusten rajaa niiden suorasti myönnettävien sopimusten rajaa muistetaan Debakkerin ja Banjonin tarkistusta, jotka haluavat, he haluavat viiden vuoden siir- rajaa siirtymäkaudella, joka on toivottavasti mahdollisimman lyhyt. Tämän suhteen sostelle kollegoille 369 tarkastusta, niin joka koskee säätelyviranomaisen roolia. Toimivaltaisen viranomaisten pitäisi oikeuttaa suorat toimiluvan myönteiset lähettämällä ää, tämä hyväksyntä ää, laatu, kriteerit ja käyttäjien tyytyväisyys, niitä pitäisi olla prioriteetteja, kun luvan suoran myöntäminen on arviossa. Vastavuoroisuus kolmasien maiden kanssa, se ei pitäisi olla aiheena täällä, vaan se pitäisi olla silmitinnassa. Meidän pitäisi kaikki priorisoida hyvää, tasaista, kilpailtua pelikenttää. Kiitos Suomesta ja toivon, voitte ottaa muutamia näistä ideoista kompromississa mukaan. Thank you very much, Mr. Tremosa. Mr. Zaribi for the Greens, three, mi- three minutes, please. Monsieur le Président, mes chers collègues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan alkuun haluaisin kiittää Mathieu Groschia, esittelijäämme avoimuudesta ja siitä, että hän on ollut kuulolla tätä hyvin poliittisesti ja teknisesti mutkikasta lausuntoa tai mietintöä laatiessaan. Olen yhtä mieltä muiden ihmisten kanssa siitä, että tämä aihe on tietysti arkaluontoinen. Me haluamme parantaa la- palvelulaatua, mutta emme halua riskeerata turvallisuutta. Me otamme huomioon myös sosiaaliset olosuhteet ja siihen liittyvätkin monet ähm, muutosehdotukset. Äh, hyvä puheenjohtaja, haluaisin puhua teille aiheesta, joka juontuu tästä mietinnöstä ja siihen liittyvistä, siihen tehdyistä tarkistuksista. Ensinnäkin äh, tämä yhteiskunnallinen sosiaalinen ulottuvuus on tärkeää täytyy muistaa, mitä tapahtuu silloin, kun markkinat, markkinoille tulee useita toimijoita. Täytyy muistaa palkkaan liittyvät asiat, täytyy muistaa subsidiariteettiperiaate tässä yhteydessä ja täytyy laittaa toimijat kunnioittamaan tiettyjä sosiaalisia normeja ja standardeja. Se on aivan väistämätöntä. Täällä on puhuttu toimivaltaisesta viranomaisesta. Mistä tämä määritelmä on otettu komission ehdotuksessa? Täytyyhän mahdollistaa se, että alueet voivat vastavuoroisesti toimia ja toimijoille täytyy antaa selkeitä vastuita. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myös näihin palvelusopimuksiin ja niiden myöntämiseen. Tästähän on esitetty useita tarkistuksia, jotka osoittavat, että mekin haluamme ylläpitää tietynlaisen strategisen vision myös alueella. Ja sitten tästä vastavuoroisuudesta, siitähän puhuttiin jo alussa, sitäkin täytyy vahvistaa, hienosäätää kun ajatellaan kolmansia maita, niin vastavuoroisuuteen ei liity mitään ongelmia. Toimivaltaisten viranomaisten vastavuoroisuus toimii siinä hyvin, mutta jos... Mutta Euroopan unionin sisällä en usko, että voidaan estää toimijaa toimimasta kaikkialla Euroopan unionin alueella. Olipa kyse sitten Puolasta tai Britanniasta, niin tarvitsemme selkeät lainsäädännölliset puitteet, joihin täytyy antaa myös riittävästi aikaa sopeutua. Ähm, e, e, ehkä komission ja esittelijän välinen kultainen keskitie kuulostaisi hyvältä. Ja nyt pyytäisin kollegoita kiinnittämään huomiota esittämään kiinnittämään huomiota muutosehdotukseeni. Niin jonka tarkoitus on se, että toimivaltainen viranomainen voi antaa mark- toimintaluvan suoraan toimijalle. Ja paldies priekšsēdētāji kungs. Zil. Par to, ka es pat gribētu pateikties Groš kungam par labi uzsākto darbu pie ziņojuma. herra Groschilta erinomaista työstä. on toiminut hyvin järjestäytyneesti ja toivottavasti keskustelun menestyksellä loppuun. näiden meidän mietinnön välillä on kytkentä, niiden, joista olemme keskustelleet. Mutta meidän pitää huolta synergiasta, kun markkinat tavataan. Täytyy sisältää myös laatu palveluntarjoajien kontoilla. Esittelemme itse Luxemburgin ja Ranskan, mutta EU-ssa kaikki jäsenvaltiot ovat erilaisia – Täytyy myös todeta, että jotkut maat ovat periferiassa. Ja tämä koskee myös rautatieverkostojen integroitumista muihin maihin. Siirtymäkauden suhteen olen liberaalien kanssa samalla linjalla. Tämä 2029 on liian pitkä kausi, ei vakavasti ehdotettu. Me halusimme palata tämän komission alkuperäisertokseen 2019. Mitä vasta vuoroisuuteen tulee EU-ssa, minulla on epäilyni. Erityisesti kun kuuntelen markkina-asiantuntijoita. Jos me EU-ssa pyrimme solkemaan toimijoita jostakin kolmasista maista, emmekä salli merkittävien yksityisten toimijoiden markkinoille tuloa epäissä kolmasille maille, niin juridisesti katsoen näyttää sille, että me emme usko omaan lainsäädäntöömme. Jos me haluamme äh, harmonisoida markkinoille pääsyä, niin silloin ei pidä saada oksaa kilpailun alta pois. Erityisesti jos me ajattelemme, että Euroopan pitää yhdessä edetä samaan suuntaan. Edetään varovaisesti. Varovaisesti, jos menemme tällä tuolla tiellä. Ja sitten kysymys jäsenvaltioiden ja kolmasen maiden vastavuoroisuudesta. Liberaalit kannattavat tätä ideaa, mutta jos emme soile EU-markkinoita, ja jos emme vaadi vastavuoroisuutta kolmansilta maalta, niin silloin me häviämme. Joten pelissä on kaksi eri periaatetta vastavuoroisuuteen. On yksi asia vasta- ajatella vastavuoroisuutta EUn sisällä ja toinen asia ajatella vastavuoroisuutta kolmasien kanssa. Kiitos. Vils, kolme minuuttia. Ja, vielen dank. Äh, vorneweg möchte Kiitos. Aivan näin ensin alkuun äh, kysyisin Grammerilta, äh, että Kuka haluaisi minimipalkalla tehdä koko päivä työtä? Me tarvitsemme sosiaalisia standardeja rautatiealalla, herra Kramer. Ja myös alarajaa. Minun poliittinen ryhmäni tarkastelee hyvin kriittisesti tämän PSO-asetuksen muuttamista. Tässä ei ole vielä sovittu edes tästä ylimenokaudesta. Ja e jäsenvaltioiden täytyy vasta vuosina 2014-2015 antaa väli kertomusaiheesta. Kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanovaihe on vielä kesken ja näin ollen tarkast- tai pidämme tätä asetusehdotusta uudistusta liian varhaisena. Olen tehnyt niin kuin ST-ryhmän ja ECR-ryhmänkin kollega komissiolle äh, ehdotuksen äh, tästä hylkäämisestä. Tosin me kaikki olemme tehneet tämän eri syistä. Olemme kuitenkin tehneet myös muita tarkistuksia osallistuaksemme tähän sisältökeskusteluun. Tärkeää oli Lissabonin sopimuksen 26 pöytäkirjan äh, mukainen valinnanvapaus ja se, että tämä julkinen palvelu on säilytettävä. Muutenhan toimijoiden toimintavaraa vähennetään, kavennetaan entisestään. Meidän täytyy muistaa palvelun laatu, turvallisuus ja kattavuus. Se ei saa missään nimessä vaarantua julkisessa liikenteessä Eh, jos lähdetään puhtaasti kaikkea kilpailuttamaan, valitaan aina halvin ja mihin tämä johtaa? No työntekijöiden oikeuksien polkemiseen. Siksi artiklan 5, 6 sisältö 1370 eh, asetuksesta on säilytettävä vuodelta 2007, koska se tarjoaa eh, joustavuutta ja olen iloinen siitä, että jotkut muutkin jäsenet ovat tämän ymmärtäneet laadu, laatu ja sosiaalistandardit ovat minun ryhmälleni kaikkein tärkeimpiä ja tältä pohjalta olemmekin tehneet tarkistuksia. Me Olemme vakaasti sitä mieltä, että sosiaalinen suojelu ja sen hyvä taso on ehdoton ehto hyvälle toimivalle rautatiepalvelulle. Sitovat ehdot on toteutettava niin, eh, siis kaikissa eri palvelusopimuksissa niin vapaissa kuin suljetuissakin. Ja tässä tarvitaan alakohtaiset laajat työehtosopimukset, jotka näin ollen lyövät lukkoon hyvin yksi selitteiset pelisäännöt kullekin alalle. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Minulla on kuusi puhujaa seitsemän Kolitsakin myötä. Ja lyön tässä linnat kiinni, jos sopii. Tähän puhutte Liberatskin puolesta. Kei Kanchan Benjen Durant Kramer Kolicek. Kaksi minuuttia jokainen. Alhendraui, kolme minuuttia. Kaksi minuuttia. So, members, rapport. Kiitos. Nyt, nyt haluan minäkin kollega esittelijä Grossia kiittää. Me olemme usean otteeseen istuneet yhdessä, jotta tekstimme olisi samanlinjaisia, olisivat samanlinjaisia niin hänen kuin minunkin. Nyt tässä vaiheessa puhuisin vain niistä tarkistuksista, joita olen esittänyt. Minun mielestäni on hyvin tärkeää, että tässä tekstissä otetaan myös sosiaalinen ulottuvuus huomioon ja pyritään vahvistamaan tehtyjä ehdotuksia sen suhteen esimerkiksi kun puhutaan näistä liikennesuunnitelmista, niin sosiaaliset standardit, palkkakysymykset, työehtosopimukset on otettava huomioon ja kun tehdään sopimuksia uuden toimijoiden kanssa, tulisi velvoittaa heitä palkkaamaan työntekijät, vanhat työntekijät eh, samoin ehdoin kuin mitä he ovat olleet työssä aiemminkin. Ja kaikki operaattorit, jotka ovat eh, yhteydessä tällaiseen julkiseen eh, palveluun, heidän, on, heidän velvollisuutensa on toteuttaa kaikkia sosiaalisia oikeuksia, muun muassa kattavat työehtosopimukset. Ja minun mielestäni meidän täytyisi saada tähän järjestelmään kyllä lisää joustavuutta, kun ajatellaan keskisuuria maita, kuten niiden tilanne on taas erilainen siellä kentällä kuin muiden maiden. Eli me, meillä tulisi olla Mm, myös sellainen kategoria maat, joissa näitä rautatiekilometrejä on 10-100 miljoonaa kilometriä. E, ja jos ajatellaan näitä sopimuksia, niin yksi sopimus ei voisi kattaa enempää kuin korkeintaan kolmanneksen tästä matkustajavolyymista. E, samoin tämä keskeisen verkon ylläpitäminen on hyvin tärkeä kysymys. Ja tässäpä se puheenjohtaja, olen tehnyt myös vastavuoroisuuteen liittyviä ehdotuksia ja samoin äh, tähän äh, näihin suoriin sopimuksiin, mutta enpä ehdi niistä nyt puhua. Kiitos. Rikke, kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président, nous avons remercié. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Mattia Grossia. Erinomaisesta työstä. Minä kiinnosti ja kuuntelin tarkkaan aloitteen komitean kertomusta, joka painottaa erittäin tärkeitä asiaa, eli kuljetussuunnitelmissa täytyy löytää tasapaino, koska ne mahdollistavat kuljetustavoitteiden tarkan määrittelyn, mutta kuten Sait totesi, sinne on ympäristönormeja, sosiaalisia normeja ja muitakin. Ja hyvän kuljetussuunnitelman määritelmä on tärkeä avain lainsäädännön kannalta kokonaan ja sitten julkisten suomisten suurien sopimusten myöntämisen kynnykset. Maissa on suuria eroja. Saksa ja Luxemburg eroavat esimerkiksi. Ja minusta olisi pitänyt, meiltä on mennyt mahdollisuus ottaa alueelliset kynnykset eikä al- kansallisia. Minusta se olisi hyvä taso ja se mahdollistaa paljon paremman homogenisoinnin. Meiltä on mahdollisuus ohi ja meidän on vaikea löytää hyvin erilaisten kynnysten välillä tasapainoja. Ja tämä saattaa että kansallisella tasolla ongelmia. Sitten nämä takarajat. Ja sitten täytyy sanoa, että 2029 liian kaukana. Kuten Karim sanoi, ehkä pitäisi 1929 välillä löytää takaraja. Toivo menee jossain 29. Ja sitten yhteisen tasan vastavuoroisuus. Kysymys, miten tämä sopii sopimusten hengen kanssa ja toisaalta sisämarkkinadirektiivin kanssa. Tässä on ongelma. Ja varmasti komission viisaudessa on miettinyt tätä, mutta ei ratkaissut. Tämä koskee näitä muita kysymyksiä. Katsa, kaksi minuuttia. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hyvin tehdystä työstä ja ihan lyhyesti esitän vain viitisen kommenttia, jotka liittyvät muutosehdotuksiin. Ensimmäinen liittyy ta- tasapaino, taloudelliseen tasapainoon, joka täytyy vielä löytää, ja markkinoiden avaamiseen. Tämä on ensimmäinen asia, josta haluan puhua. Meidän täytyy löytää tasapaino. Toinen asia, josta haluan puhua, on sisäinen ja ulkoinen vastavuoroisuus, josta täytyy säädellä jäsenvaltioissa, koska jäsenvaltiossahan tilanteet ovat hyvin keskenään erilaiset, ja se saattaa johtaa hankkeen myttyyn menemiseen. Ja sitten kolmas asia ovat nämä palvelusopimukset, ja seuraava kohta ovat nämä poikkeukset Ne saattavat johtaa epävarmoihin oloihin ja ylipäänsä epävarmuuteen. Ja lopuksi äh, tällainen tekninen äh, pilari. Haluan keski, äh, minä puolan keskittämistä ja sertifiointeja, olipa kyse sitten kalustosta tai toimijoista. Tarvitsemme vahvempaa eurooppalaista standardia. Ää... Kiitos. Kiitos, herra Grosch. tänne? Olen vieläkin huolestunut tarkistuksista, jossa 20, 29 olisi takaraja ja lykkäminen siihen olisi alkupiste. Ja seuraava sukupolve menisi ennen kuin homma saataisiin mitenkään valmiiksi. Minusta yli 2019 ei pitäisi mennä prosessin aloittamiseksi. Sitten palveluvelvollisuuden maksimikaan suhteen. Täällä on tarkistus aika monimutkainen tarkistus, mutta se menee samaan suuntaan kuin al tarkistus, jossa me ajattelemme tämmöisiä vyöhykkeitä. Tämä voisi olla tieteenpäin komission aika niukka eläinen. On kyllä tämän oikeutettu, mutta se saattaa johtaa jossakin se siihen ajatteluun, että kynnyksen asettu juuri alle tai juuri yli heidän kokonsa. Jos ajatellaan tällaisia äh, kynnysvöhkeitä porrastusta, niin sinä olisi eteenpäin. En sano, että olisimme naimisissa tiettyjen kynnysten kanssa. Tästä voidaan keskustella ehkä paljon tai kompromissikin. Tarjouskilpailut ja suora myöntäminen. Täytyy todeta, että tarjouskilpailut auttavat aika paljon joustavuutta viranomaisille. Tarjouskilpailut voivat olla rakenteeltaan ja aika erilaisia. Pitäisi huolestua siitä, että mentäisiin sitä tietä lähes kokonaan. Kuten herra Ramosa sanoi, suorat luovat niiden kesto ja ala pitäisi rajoittaa. Ja lopuksi olen sille kanssa vastavuoroisuuden suhteen aika samalla linjoilla. Durant. President. Kiitos puheenjohtaja. Äh, haluan kiittää Mathieu Grosje ja hän aloitti sanomalla, että ei pidä mm, tuhota sellaista, mikä jo toimii. Ja minä olen esittänyt, tai me olemme esittäneet tarkistuksia myös tähän suuntaan. Olen yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy käyttää kilpailusta ehkä eh, kilpailua hyväksymättä se voisi kirvoittaa tehokkuutta, mutta eh, täytyy muistaa myös, että tilkkutakkimäisyys johtaa myös eh, siihen, että lopulta joudutaan erittäin kaoottiseen tilanteeseen kentällä, erityisesti kaikkein tiivimmin liikennöidyillä alueilla ja tietyillä alueilla, joissa liikennettä on paljon. Täytyy pohtia sitä, minkälainen mullistus tästä saattaisikaan koitua olisi ehkä hyvä jo, tai vaihtoehtoinen ehdotus oli se, että keskitettäisiin kilpailu hallinnon, hallinnon portaalle. Ja tässä kohtaa tulevat kyseeseen julkiset palveluhankkeet. Ei olisi enää tarvetta pilkkoa rautatie liikennettä pieniin paloihin, vaan Äh, lähdettäisiin siitä, että ainoastaan ähm, hallinnointi ähm, kilpailutettaisiin. Kramer, kaksi minuuttia. Kiitos. Viittaisin siihen, että ei voida kyllä hyväksyä, kun tarkistuksia tulee kaksi kolme tuhatta, että ne saa sitten käännettyinä vasta neljä päivää aiemmin. Teidän puheenjohtaja tehtävänne on huolehtia siitä, että vähintäänkin viikkoa ennen keskustelua saamme tarkistukset omalla kielellämme. Tässähän komissio ja mm, neuvosto käyttävät kuukausi kaupalla eikä ole mitään kiirettä ja sitten meillä on pari hassua päivää. Tämä ei ole hyväksyttävää. Kun tämä, jos tässä nyt sanotaan, että hoidetaan asia vuonna 2029, niin 15 vuotta aikaa tälle. Tämähän on hulluutta. Jätetään sitten kokonaan tekemättä. No tämä on meidän kantamme, mutta eipä taida olla ihan sama kanta sitten muilla poliittisilla ryhmillä. Mitä vastavuoroisuuteen tulee ja näihin suoriin palvelusopimuksiin? Riippuuko tämä nyt näistä kilometrimääristä? Ei, vaan kyse on periaatteesta. No en minä nyt tietenkään sitä tarkoita, että japanilaiset pääsevät Euroopan markkinoille, jos me emme pääse heidän markkinoilleen, mutta en minä hyväksy kyllä sitäkään, että RETP saa kotona suoran sopimuksen mutta sitten voi samalla hakea tätä Roomassa ja Tessalonikissa ja Hampurin päärautatieasemalla. Ei käy. Joten kaikki sanovat, että kotona haluamme eh, suoran palvelusopimuksen. Eh, näin tekee muun muassa, näin tehdään Berliinissä, näin tehdään Hampurissa ja saadaan vielä eh, tähän valtion tukiakin tai osavaltion tukia. Ja sitten samalla halutaan mennä muiden tontille kilpailemaan. Joten minun mielestäni tässä pitää olla yritysten tiukka vastavuoroisuus, tietenkin samalla myös tytäryhtiöt huomioon ottaen. Tietenkin haluamme kilpailua. Ja sitten muuten muistuttaisin, että alakohtaiset työehtosopimukset eivät ole sama asia kuin minimipalkka kun ajatellaan, ei minulla ole varaa esimerkiksi ostaa halpoja vaatteita, ajattelisin vähän samalla tavalla, että halpa ei aina ole hyvää ja parasta. Puheenjohtaja, teille vielä sanoisin englanniksi, että kyllä meidän täytyy kuitenkin panostaa laatuun, koska meillä on tästä erittäin huonoja kokemuksia. Kiitos. Kiitos. Koolitse kaksi minuuttia. Eh, ta neferová konkurence, o které se tady kolega zmiňoval, tu už máme. To už v Česku. Kiitos. Eh, Tsekin tasavallassa Meillä on jo uudistus tehty, öö, toimii oikein hyvin, isot ostavat, pienet mielevät ne kitoihinsa. Kun puhutaan sosiaalistandardeista, niin kun puhutaan, että kyseessä on julkinen palvelu, niin nämä kynnysarvot tulisi asettaa sitten oikealle tasolle. Niin kuin esittelijä totesi, niin No, voisiko tämä kynnysarvo olla vaikka 10 miljoonaa kilometriä tai 35 miljoonaa kilometriä? Alueellisessa liikenteessähän meillä ainakin on nykyään niin, että yksityisyritykset mielellään juuri noukkivat ne rusinat sieltä pullasta. Eli että Tsekissä alueet tarjoavat kokonaisen paketin, eivät vain yhtä reittiä, kannattavaa reittiä, vaan osaa, osuutta rautatieverkosta tietyllä alueella. Ja tämä kyllä minun mielestäni voisi olla sellainen ratkaisu, jota voisimme kaikki tukea. Tässä siis käytännössä pystytään välttämään se rusinoiden noukkiminen sieltä pullasta. Ja täytyy varmistaa se, että juuri asiakas saa parempaa palvelua. Mitä sitten vastavuoroisuuteen tulee? Se toimii jo meidän ja Puolan välillä raja-alueilla. Ja meillä on todella kyse nyt siitä, että emme yritä pakottaa muita vastavuoroisuuteen. En haluaisi, että otettaisiin käyttöön lyhyempiä määräaikoja, jotka jälleen sitten olisivat vanhan asetuksen kanssa ristiriidassa. 2015 olisi hyvä saada se välikertomus ja sitten sen jälkeen ehkä sopeuttaa näitä määräaikoja. Pitkä määräaika on kyllä parempi kuin lyhyt huono. Emmehän halua, että liikenne volyymi vähenee. Jäikä 5. Olette seuraava. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun haluaisin kiittää esittelijä Matthew Groshia tästä mietintöluonnoksesta, joka kirvoitti yli 400 muutosehdotusta. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja haluan kiittää kollegaani Rikeetä. Tämä on hänen viimeinen ää, kokouksensa ja lupaan, että hänen seuraajansa kyllä tulee ähm, keskittymään tasapuolisiin markkinoiden avaamisiin jatkossakin. Muutama kommentti. Komissio arvostaa näitä muutosehdotuksia, joita on esitetty, erityisesti ne, joissa tunnustetaan äh, pakolliset julkiset tarjouskilpailut rautatiesopimukselle ja halutaan myös, että koko, äh, kalusto, äh, koko kalustoa kosket, kohdellaan syrjimättömästi. Täällä on muutosehdotuksia, joissa on uusia uusia määritelmiä, jotka ovat omiaan tuomaan oikeudellista selkeyttä, erityisesti kun puhutaan verkkovaikutuksista tai julkisen liikenteen suunnitelmista. Tarkoitus on myös mahdollistaa se, että liikkuva kalusto, kalusto ei joudu syrjityksi. Tässä, on, tässä puhutaan muun muassa yhteisistä äh, liikkuvan kalusten puulista, yhteistoiminnasta naapureiden kanssa ja tarvitaan myös äh, asianmukaiset olosuhteet äh, liikkuvan kaluston valvomiseen. Me suhtaudumme myönteisesti vastavuoroisuuslausekkeeseen, jota aiomme vielä tutkiskella. Periaatteessa olemme sitä mieltä, että vastavuoroisuuslausekkeeseen, joka liittyy julkisia palveluja koskeviin sopimuksiin tai näihin julkisiin palvelusopimuksiin ja niihin tahoihin, joiden ei pitäisi osallistua tarjouskilpailuihin vieraissa toisissa maissa, niin tämä kaikki vielä edellyttää pohdiskelua. Komissio ei kuitenkaan voi tukea niitä muutosehdotuksia, jotka ovat omiaan vesittämään komission ehdotuksia, erityisesti näitä ehdotuksia, jotka menevät meidän ehdotustamme pidemmälle, kuten viittaan tässä sellaisiin ehdotuksiin, jotka liittyvät suoriin sopimusten myöntämisiin tietyissä tapauksissa. Ja komissio torjuu kaikki sellaiset tarkistukset, jotka pyrkivät ylläpitämään rajoittamaan, rajoittamattoman julkisen palvelun sopimusten myöntämiseen rautatieliikenteessä. Ja erityisesti emme pidä siitä, että halutaan artikla 5 nykyisessä muodossa poistaa. Haluaisin myös sanoa, että syrjimätön pääsy liikkuvaan kalustoon on markkinoiden tärkein Siis se on markkinoiden ajo ja siksi me emme voi hyväksyä niitä tarkistuksia, jotka vesittävät jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten velvoitteita puuttua tähän ongelmaan. Esimerkiksi niin, että tekevät tästä mahdollisuuden pikemminkin kuin velvoitteen. Ja ne toimet, joihin toimivaltaiset viranomaiset ryhtyvät liikkuvan kaluston osalta, niin ne eivät saa vääristää markkinoita. Rahoitusmahdollisuuksien täytyy kunnioittaa valtion sääntöjä valtion tukisääntöjä. Komissio ei voi hyväksyä sellaista siirtymää kautta tarjouskilpailuiden osalta, joka poikkeaa merkittävästi komission äm, ehdottamasta. Emmekä me voi tukea sellaisia ehdotuksia, joissa asetetaan ää, julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät maksimimäärät. Monia tarkistuksia emme siis voi tukea, ja nyt aio niistä jauhaa sen enempää, mutta meillä tulee olemaan mahdollisuus kyllä keskustella asiasta myöhemmin. Johtopäätös. 370-asetuksen pitäisi parantaa palveluiden laatua ja mahdollistaa julkisten varojen tehokkaampi käyttö jatkossa. Komissio on sitä mieltä, että että toivottavasti marraskuun lopussa esitettävät kompromissitarkistukset ottavat huomioon tämän tavoitteen. Mielellämme vastaamme koska tahansa teidän lisäkysymyksenne. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia, Rava Jäger. Niin, selvä. Bilbao Kramer Siile. Bilbao mietintö alkaa. Neljä minuuttia pyydän. Buenas tardes a todos. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Ja kiitos puheenjohtaja. Tässä minun mietintö luonnoksessani ja komission aloitteessa on pyrkiä todella ottamaan huomioon tuo valkoinen kirja rautatiejärjestelmien yhteensopivuudesta Euroopan unionissa. Tämä tilanne voi olla aika turhauttavakin, äh, jos äh, nykytoimijat ja jäsenvaltiot äh, jatkavat samaan malliin, eli estävät alan vapauttamisen. Ja tässä minä en nyt Puheenjohtaja, voisinko saada hiukan hiljaisuutta tänne saliin? Täällä on nyt niin kauhea taustahäly, että minä en oikein pysty keskittymään. Leave, please leave and leave. Jos lähdette, lähtekää vaiteliasti. Me näin estämme niitä liikkuvuutta, mutta näin se nyt on. Kiitos. Eli tosiaan äh, tämän vaivan diagnoosi on nyt ehkä siinä, että meidän monet katsovat, että tulee säilyttää mm, nykyolotila jäsenvaltioissa kun puhutaan kuitenkin tilanteesta, niin sehän on hyvin sirpaloitunut, kustannukset ovat hyvin korkealla ja tässä todella tarvittaisiin muutosta, kun ajatellaan, että esimerkiksi 10 prosenttia tiettyjen laitteiden, kuten vaikkapa veturien suunnittelu- ja valmistuskustannuksista tulee hallinnosta, eli hallinnolliset maksut ovat aivan liian korkeat. Tämä on meidän diagnoosimme. Ja ne, mitä tulee tähän neljänteen rautatiepakettiin, niin komissio tässä pyrki todella arvioimaan kolmannen rautatiepaketin onnistumista ja poliittista halua jäsenvaltioissa, jotka eivät sitä vielä ole täytäntöön panneet, todella se nyt viimeistään tehdä. Ja jotta tästä ongelmasta päästäisiin, meidän tulisi päästä tilanteeseen, jossa Euroopan rautatievirasto virasto voisi helpottaa ERTMSien kehittämistä eh, ja luottaa siihen tietämykseen, joka kansallisilla virastoilla on. Tämän lisäksi, mitä hallintoon tulee, niin uskomme, että läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa kyllä huomattavasti. Ja kun ajatellaan kaikkia niitä kustannuksia ja sitä rahaa, jota käytämme hallintoprosesseihin, niin nämä rahat voitaisiin käyttää oikeusvarmuuden antamiselle pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat valmiit investointeihin ja valmiit eh, innovoimaan alalla, jossa me voisimme todella olla ihan johtoasemassa maailmanlaajuisesti. 440 tarkistuksia minulle tuli. No minä en kaikkiin nyt todellakaan <laughs> ilmeistä syistä voi viitata, mutta tässä on kaksi perustavanlaatuista ongelmaa, joihin meidän on puututtava. E, ja tämä näkyy hyvin selvästi näistä 440 tarkistuksesta. Me olemme halunneet vahvistaa eurooppalaista rautatien virastoa niin, että sillä olisi todella ollut yksi keskitetty palvelupiste, joka myöntää kaikki luvat ja sertifioinnit ja nyt on ollut viiden vuoden äh, siirtymäkausi niin, että kansalliset äh, virastot ja viranomaiset äh, ehtisivät mukaan tähän kyytiin. Olemme jo nähneet, että, että ne eivät ole kyytiin todella ehtineet. Ja minä tässä nyt ehdottaisin seuraavaa. Kun me olemme tässä mm, valiokunnassa usein kuulleet, että Euroopan rautatieviraston toimivaltaa ei voi vahvistaa, kun olemme, meillä on kriisi eikä ole rahaa. Ja nyt täytyy kyllä todeta, että kun meillä oli rautatieviraston kanssa kokous, niin minua yllätti kovasti se, kun meille todettiin, että ei se maksaisi yhtään mitään. Eh, he ansaitsevat omasta työstään ja näin ollen eh, ovat eh, taloudellisesti riippumattomia. Joten tämä on kyllä sellainen asia, joka me, jonka me voisimme ehkä ratkaista, mm, tietenkin yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja sitten se, miten kohtelemme näitä erillisiä verkkoja. Ja tässä oikeastaan nyt ne kysymykset, joista aivan varmaankin saisimme kyllä lisäselvyyttä aikaa, jos haluaisimme. Kiitoksia. Alkan oli kolme minuuttia. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä Innes Ajala Senderin puolesta varjoesittelijä, joka ei paikalle. Me teemme joukon tarkistuksia ensiksi sovellusalasta. Teemme tarkistuksia, joka mahdollistaa sen, että äh, kevyet junat ja äh, kaupunkimetrot voidaan ottaa direktiivin mukaan, jos ne haluavat. Tämä on nykyinen status quo. Komissio muutti sitä, kun ne antavat eurooppalaisen standardointivirastolle standardointitehtävän, mutta kun ne ovat vapaaehtoisia, emmekä aikataulua tiedä, on paras säilyttää tämä tässä emme säilytä tätä tavoitetta, että alueelliset palvelut suljettaisiin pois tästä ja poikkeamme suhteen olisimme hyvin varovaisia. Liikuntarajoitteisten suhteen olemme tehneet useamman tarkistuksen, jotta heidät osallistetaan paremman säädösten laatimisessa alueellisuuden suhteen, jos alueiden, liikennevälineiden pitäisi toimia vapaasti eikä samalla alueella, samanlaisella teknisellä vaatimuksella pitäisi vaatia tarkastuksia. Tällaista tehokkuutta voidaan ja mittakaavaetuja voidaan parantaa, jos samaa materiaalia ja samoja asioita voidaan käyttää verkossa, jos ne ovat yhteen so- sopivia. TSIin aikataulun suhteen olemme tehneet tarkistuksen, että tämä selkeyttää, että näin voidaan tehdä vain, jos on selkeä arvio, jos täytetään panos kustannuksista ja vaikutuksista ja vaikutuksista toimijoihin on tehty arviointi. Näistä pitäisi tehdä myös erottelu nopeiden ra- junayhteyksien ja muiden välillä. Nämä kaikki nopeimmat junayhteydet, niillä on omat erityispiirteensä, ne poikkeavat merkittävästi perinteisistä junista ja, ja sitten matalissa ää, tai tässä rahtiliikenteessä joskus on tehty ratkaisuja, jossa on, on muuta kuin kuorma siirtämiseen tehtyjä vaunuja. Sitten RTMS. Mielestäni RTMS on aito eurooppalainen projekti, sillä pitäisi olla oma roolinsa ja alueellisella tehtävillä virastolla täytyy olla oma tehtävänsä erityisesti sen tarkastamassa, etteivät kansalliset katot ja ERTMSn katot törmää. Lopetan tähän. Toivomme teille hyvää onnea ja toivottavasti meillä on hyvää yhteistyötä. Kramer, kolme minuuttia. Ja ich möchte mich zunächst bei der Aivan ensin haluaisin kiittää esittelijää yhtäältä oikein hyvästä yhteistyöstä äh, esitystemme välillä, mutta toisaalta myös siitä, että hän on ollut oikein hyvän pohjan ehdotuksessaan. Kun ajatellaan äh, Euroopan laajuista luvanantoa, sertifiointia, niin tämä on mahdollinen. Ja me haluamme tehdä eron markkinoille pääsyluvan sekä sitten yritysten toimilupien välillä. Eli nämä laitteet on saatava markkinoille, mutta sitten nämä tekniset tekstit, testit voidaan tehdä kansallisella tasolla, mutta että tämä periaatteellinen käyttöönottolupa on Euroopan laajuinen. Sitten eurooppalaista rekisteriä tarvitaan myös tässä. Tuemme esittelijää, katsomme, että tarvitaan tietenkin laajaa tukea myös liikuntarajoitteisille. Kaikkien meidän, jotka eivät tällaista apua tarvitse tulee olla iloisia siitä ja tehdä kaikkemme, jotta ne, jotka apua tarvitsevat, sitä saavat. Sitten ERTMS, oikea varsinainen katastrofi, ei ainuttakaan veturia ole Euroopassa olemassa, joka 6000 kilometrin verkon kaikilla osilla pystyisi liikennöimään. Meillä on miljardeja, miljardeja laitettu investointeihin eikä ole päästy puusta pitkään. Tässä tarvitaan selkeä sopimus nyt eri osapuolten välillä. Tämä on aivan ilmeistä. Eihän Euroopan rautatievirasto kaikkea voi tehdä, minkä kansalliset virastot ovat tähän asti tehneet. Tässä tarvitaan hyvää yhteistyötä. Kuitenkin Euroopan rautatievirastolla on oltava viimeinen sana niin, että harmonisointi Euroopassa saadaan viimeinkin kunnolla edistymään ja että nämä kielteiset kehityskulut saadaan päihitettyä. Lisäksi tarvitaan selkeä ylimenokausi, siirtymäkausi niin, että saadaan sitten saumattomaksi tämä yhteistyö rautatieviraston ja kansallisten virastojen välillä. Komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen, ei kuitenkaan mene kyllin pitkälle. Komissio toteaa, että kaikki se, mikä liikkuu Euroopan laajuisesti, siitä päättäköön rautatievirasto tavaraliikenteessä 60 prosenttia. Ihan okei. Okay. Mutta minkälainen käsitys neuvostolla on Euroopan rautatieliikenteestä oikeastaan? Vaikkapa Viro, Latvia, Liettua menneisyyden vuoksi. Niillä on yhtenäinen rautatiejärjestelmä, mutta edelleenkään kansallisista syistä ei ole yhtäkään äh, veturia, joka ajaa Riikasta Tallinnaan, vaan veturia täytyy joka rajalla vaihtaa. Tämä on ihan järjetöntä. Vuosien ajan tämä ei ole ollut ongelma välillä. Samoin sitten Ranska, yksi maa, mutta erilaiset ää, äh, äh, rautatiejärjestelmät Pohjois- ja Etelä-Ranskan välillä. Y- yhtenäisyydestä puhuminen on suorastaan naurettavaa. Siksi tämä lähestymistapa vahvistaa kansallista, nationalistista katsantokantaa on aivan väärä. Tarvitaan eurooppalaista katsantokantaa niin, että tätä yhteistyötä saadaan vihdoinkin vahvistettua. Kiitos. Sille kolme minuuttia. Thank you, Chairman. Well, I, I, I would like also to say... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hyvästä yhteistyötä teknisissä asioissa. Niin, Michael, Tätä tilannetta hän voidaan varmasti käyttää tilais, tilaisuut, tilaisuutena puhua näistä rautatieyhteyksistä Baltian maissa. Kyllä se on ihan totta, että Baltian maiden välillä vetureita muun muassa täytyy vaihtaa, mutta ongelma ei oikeastaan liity siihen, mistä me puhumme, vaan se liittyy suurista, siitä, että, että tässä on kyse kaukojunista, jotka kuitenkaan eivät voi ajaa haluamillaan nopeuksilla. No, lyhyt kommentti tähän mietintöön. Tämä liittyy äh, neuvoston yhteen toimivuuskantaan ja sellaisiin maihin, jotka ovat eristäytyneessä tilanteessa. Näitä maitahan on oikeastaan kahteen ryhmään kuuluvia. Ja siksi esitin tämän kompromissini, koska meillä on toisaalta todella eristäytyneitä verkkoja, ja sitten on sellaisia verkkoja, jotka ovat eristäytyneitä kaiken keskellä niin sanotusti. Ja haluaisin pyytää, että kollegat ymmärtäisivät tämän eron. Jos joitain sidosryhmiä halutaan rangaista, sellaisia, jotka haluavat luvan tai sertifikaatin niin jos se maksaa kovin paljon, niin mieluusti nämä toimivat sitten vain rajallisessa määrässä jäsenvaltiota, joten älkää antako etuja harvoille. Jos tällaisia sidosryhmiä on, niin joutuvat ehkä huonompaan tilanteeseen tästä eteenpäin. Ja ERTMstä meillähän on useita muutosehdotuksia, jotka, viitta, jotka liittyvät nimenomaan rtms ja lupien myöntämiseen, mutta minä en oikein ymmärrä, mihin tässä päädytään. Ei varmastikaan siihen suuntaan, kun haluamme. Ja sitten tämä ajoneuvojen rekisteröintijärjestelmä on sellaisia eristäytyneitä alueita, jotka ovat kuitenkin integroituneet kolmansien maiden kanssa aika hyvin. Ajatellaan nyt vaikkapa Venäjän raut- liikkuvaa kalustoa. On alueita, joissa minkälaisia tietokantojakaan ei edes ole. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen tai joihinkin valtimaihin ei pää, pääse tiettyä ääriliikkuvaa kalustoa, se ei ole tarkoitus. Tak děkuji. Já bych e, několik poznámeček. Sjednocení technických požadavků a certifikačních. Kiitos e, esittelijälle. Kun nyt puhutaan sertifiointimenettelyjen yhdenmukaistamisesta ja yhdenmukaisista vaatimuksista, niin tämä on mielestäni kaikkein olennaisin kysymys. Kaikki muu, mistä olemme puhuneet, vain on huonontanut. Kun ajatellaan ERTMS, niin aivan ilmeistä on, että tarvitaan yhdenmukainen sertifiointi kaikkialle Eurooppaan. Eikä kyse ole yksin omaan vetureista, kyse on kaikista sertifioinneista, jotka liittyvät näihin eri reitteihin Tietenkin olisi hyvä, että veturit sertifioidaan, mutta koko näihin reitteihin liittyy tiettyjä vaatimuksia, jotka tulee yhdenmukaistaa. Mitä sitten tulee rautatievirastoon, niin sen tulisi keskittyä menettelyihin sekä teknisiin vaatimuksiin. Tämä on asia, joka Euroopan rautatievirastolla on yhteistä kansallisten virastojen kanssa. Tämä nyt olisi paljon järkevää hoitaa keskitytysti kuin 26 eri tahon kesken. Ja yhdenmukainen sertifiointi tietenkin liittyisi sitten yhteen Euroopan rautatieviraston oman tarkastuksen tarkastelujärjestelmän kautta, tarkastusjärjestelmän kautta. Vain tällä tavoin saadaan aikaan edistystä. Tietenkin on tällaisia erillisiä tai erityispiirteitä omaavia, vaikkapa yksiraiteisia reittejä tai sitten leveämpiä raideleveyksiä tietyillä reiteillä. Baltian maat ovat tietenkin sitten yksi asia sinänsä. Yeah. Stanas herra Grandesin tilalle. Kyllä. okei hyvää iltapäivää ensin äh, herra Luisa Grandes, joka on meidän varjoesittelijämme. Pyytää anteeksi, ettei päässyt äh, paikalle tänään, mutta hän äh, pyysi minua nyt välittämään viestinsä, e, jonka itse asiassa on itsekin jo todennut varjoesittelijöiden ja esittelyiden välisissä kokouksissa 29 tarkistusta ryhmämme on esittänyt tähän ehdotukseen. Aivan ensin haluaisin minäkin vahvistaa sen, että uudistusta tarvitaan tähän kolmanteen rautatiepakettiin ja tämä komission ehdotus nyt on ihan hyvä pohja, mutta kyllä monet tarkistuksista ovat vielä huomattavasti kunnianhimoisempia. Tässä halutaan todellinen eurooppalainen rautatieverkko, joka kattaa koko Euroopan. Ja näin ollen olemmekin Mm, komission ja esittelijän kanssa hyvin pitkälti samoilla linjoilla, mitä myös esittelijän tarkistuksiin tulee, että tässä tarvitaan edistyksellistä katsantokantaa ja toimivaltaa tulee siirtää Euroopan rautatievirastolle eh, selkeän aikataulun puitteissa. Ja eh, tietenkin eh, ne verkon osat, jotka jo toimivat hyvin, niihin ei tule puuttua. Täällä on äh, koko joukko muidenkin tarkistuksia, jotka ovat äh, samanlinjaisia kuin meidän tarkistuksemme, ja näiltä, näiden pohjalta aivan varmasti voidaan neuvotteluissa saada aikaan kompromissi. Artikla 20 osoittaa hyvin, äh, mikä on kaikkein tärkeintä, eli juuri tulevien laitteiden ja veturien ja niin edelleen tyyppihyväksynnät ja todella kun kyse on monien eri jäsenvaltioiden vaaditusta hyväksynnästä, tietenkin jäsenvaltiot voivat sitten toimia omalla vastuualueella, mutta kun kyse on sellaisista laitteista, joita halutaan käyttää vain yhdessä jäsenvaltiossa, niin tämä toimivalta voi edelleen säilyä kansallisvaltioiden alueella mutta muuten haluaisimme sitä laajentaa. Samoin on koko joukko muita tarkistuksia, joiden pohjalta aivan varmasti kompromisseja voidaan saada aikaan. Katsomme, että nykyjärjestelmä niiltä osin, kun se on hyvin toiminut, on mahdollisuus säilyttää jatkossakin, mutta kansallisten virastojen tulisi kuulla Euroopan rautatievirastoa ja lisäksi sitten katsomme, että tätä ERTMS-järjestelmää tulisi ehdottomasti kehittää nyt koko Euroopan unionissa. Tämä rautatie paketti. Kysymys on ollut hyvä nyt ottaa esiin. Kiitokset komissiolle ja kiitos todella esittelijälle. Tässä voimme tarjota todellista eurooppalaista lisäarvoa, parantaa rautateiden turvallisuutta, laadukkuutta ja varmistaa tehokas yhteentoimivuus. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja voidaanko nyt siirtyä herra Kramerin mietintöön tästä turvallisuuden sääntöjen uudelleenlaadinnasta? Kiitos. Aivan ensin haluan kiittää lämpimästi varjoesittelijöitä. Yhteistyömme on ollut oikein hyvää. Ja kun tarkastelen näitä 426 tarkistusta, niin ne tukevat kyllä ehdotustani ja täydentävät sitä oikein hyvin. Eli kun katsotaan turvallisuutta, niin mitään sen suurempia mielipideeroja meillä ei ole. Erityisen kiitollinen olen eurooppalaisen turvasertifikaatin ehdotuksen saamasta tuesta ja siitä, että yhdessä rautatieviraston kanssa tapahtuu sertifiointi ja että sääntöjä, uusia sääntöjä koordinoidaan. Tällä hetkellä erilaisia sääntöjä on yhteensä 12 000 kirjallista ja sitten tämän lisäksi vielä tuhansia ja taas tuhansia suullisia, kukaan ei tiedä kokonaisuudesta. Tämä on uskomatonta, surullista todellisuutta valitettavasti Euroopassa. Mitä tulee sitten lepoaikoihin ja pätevyysvaatimuksiin, mehän tiedämme, että esimerkiksi tieliikenteessä niistä on pidetty paremmin kiinni kuin esimerkiksi ilmaliikenteessä, samoin sitten riski. riskikysymykset, Yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa erittäin hyvä järjestelmä. Jos työntekijä havaitsee, että olemassa on puute, hän voi luottamuksellisesti tästä ilmoittaa, joutumatta kuitenkaan itse sitten ikään kuin tulilinjalle, ja näin voidaan riskejä vähentää ja onnettomuuksia vähentää. Esimerkiksi melun suhteen voidaan toimia, kun ajatellaan, että vaikkapa näitä raiteita, jos niitä viilataan pari vuoden välein, niin melua on huomattavasti vähemmän kuin, että jos huolto tapahtuu vain 20 vuoden välein. No, kun ajatellaan vaikkapa tilannetta meillä Berliinissä, niin jos huolto toteutuu säännöllisesti, se on kymmenen kertaa halvempaa kuin jos se tehdään liian harvoin. Tämän lisäksi minä ehdottomasti kannatan sitä, että ei kaikkia asioita tarvitse Euroopan tasolla hoitaa. Näitäkin poikkeuksia on, mutta niin kuin jo aiemmin totesin, kansallinen katsantokanta on oikeastaan vaara paikallinen ja alueellinen voi tietenkin osittain toimia. Olen hyvin luottavainen sen suhteen, että tältä pohjalta voimme saada aikaan nopean sopimuksen ja laajan enemmistön täällä Euroopan parlamentissa. Ja minun tavoitteeni on saada aikaan kompromissineuvoston kanssa vielä ennen vaaleja. Ja viime torstainahan neuvosto sai aikaan yhteisen kannan minun omaa kotimaani kaiken lisäksi harrasi vastaan viime hetkeen asti. Onneksi sitten heitä painostettiin niin kovasti, että lähtivät oikeaan suuntaan. Kuitenkin tämä kompromissi on vasta puoli askelta eteenpäin, koska tämä kansallinen katsantokanta edelleen on vallalla. Emme me tietenkään halua Eh, kansallisen viranomaisen ja Euroopan rautatieviraston välistä kilpailuasetelmaa. Ei vaan me haluamme hyvää yhteistyötä, niiden on tehtävä hyvää yhteistyötä. Ja jos me tämän saamme aikaan, niin Euroopan rautatievirastolla voi olla viimeinen sana ja tämä on erittäin hyvä peruskivi sitten jo tulevaisuuden toiminnalle. Tiedämme, että tämä on pitkä prosessi eh, ilmailuliikenteessä – sieltäkin sen jo tiedämme. Me olemme järjestäneet varjostelijoiden kanssa jo pari kokousta ja olemme luottavaisia. Ja kyllä kun ajatellaan ilmailualan tilannetta, niin he ovat hoitaneet näitä asioita jo ajat sitten ja ovat nyt erittäin tyytyväisiä siihen, että sen ovat tehneet. Matkustajien ja myös ilmastosuojelun nimissä meidän täytyy huolehtia siitä, että liikenne saadaan raiteille. Kiitoksia. Sitten Kohja Selkeän Back. Er Kiitoksia. Kollega pyysi minua toteamaan seuraavaa. Neljäs rautatiepaketti ei ole irrallinen, sen on oltava johdonmukainen muiden äh, lainsäädäntöhankkeiden kanssa, erityisesti äh, rautatievirasto sekä yhteen toimivuus äh, kysymysten suhteen. Näin ollen onkin erityisen tärkeää, että korostamme eurooppalaista lähestymistapaa. Tavoitteena on oltava rautatieviraston vahvistaminen ja tämä yhtenäinen turvallisuussertifikaatti ja sen mukanaan tuoma eh, eurooppalainen lisäarvo. Vain näin voimme parantaa turvallisuutta, kustannuksia ja myös aikaa. Esittelijä onkin ollut näillä linjoilla ja eh, useimmissa tarkistuksissa hänen valitsemansa linjaa on korostettava korostettu. EPP-edustajat, äh, monet heistä, en nyt lue näitä nimiä, ovat tehneet monia tarkistuksia. Herra Bach toteaa, että hän haluaa selkeän määritelmän eri toimijoille sekä sen, että heidän vastuualueensa määritellään selkeästi, ettei synny aukkoja tai väärinkäsityksiä. Ja tämän lisäksi hän haluaa äh, parantaa nykytilannetta – Ja hän haluaa ehdottomasti ottaa huomioon tämän huoltokysymyksen ja huollon säännöllisyyden. Sitten mitä tulee lepo- ja ajoaikoihin, ne ovat tärkeä turvallisuustekijä, joka on otettava huomioon. Ja yksi äh, mahdollisuus voisi olla ajopiirturien käyttöönotto myös vetureissa. Sitten tällainen äh, reilu kulttuuri luonnollisesti, niin kuin on esimerkiksi ollut keskustelun aiheena ilmailualalla, eli että työntekijät, jotka kiinnittävät huomion mahdollisiin riskeihin tai ongelmiin, eivät voi itse sitten joutua mitenkään tulin linjalle. Herra Bach on ihan varma siitä, että saadaan oikein hyvä kompromissi aikaan. Kiitos. Seuraava puhuja kolme minuuttia. <clears throat> Kiitoksia Ines Ajala Senderin varjoesittelijän puolesta. Haluaisin selittää hiukan meidän tarkistuksiamme. Monet ö, tarkistukset heijastelevat siviiliilmailun tekstiin tehtyjä ähm, muutosesityksiä, jotka liittyvät turvallisuuteen. Me tarvitsemme äh, lisää tietoa, jotta voisimme vahvistaa rautatiejärjestelmän äh, turvallisuutta ja siksi tarvitsemme samankaltaisen reilun kulttuurin käsitteen tänne kuin ilmailualallakin on. Aina kun onnettomuuksia tulee, niin on myös ongelma, joka liittyy uhrien yksilöintiin. Tämä menettely voi kestää monta päivääkin. Näin tapahtui muun muassa Espanjassa. Ja siksi vetoamme virastoon, jotta se tarjoaisi mahdollisuuden laatia matkustajaluetteloita. Esimerkiksi luotijunissahan jo paikkavaraus on pakollista ja matkustajien nimi on helppo kerätä. Haluamme myös vahvistaa inhimillistä tekijää, sehän esittää vielä tärkeää osaa. Meidän mielestämme tällaista systeemiin perustuvaa lähestymistapa täytyy vahvistaa. Ja jotta voisimme parantaa turvallisuutta Euroopan unionissa, niin olemme ehdottaneet, että otettaisiin sellainen järjestelmä, äh, jossa kaikki eurooppalaiset järjestelmät olisivat koottuna yhteen. Sitten äh, hätätilasuunnitelma. Pyydämme, että kaikki toimijat laatisivat hätätilasuunnitelman, johon liittyisi myös mahdollisuus tai suunnitelma siitä, kuinka apua annetaan ja miten uhreille annetaan ja tarjotaan apua. Omassa mietinnössäni haluaisin myös ottaa käyttöön sellaisen järjestelmän, jonka myötä voitaisiin koordinoida toimia onnettomuustapauksissa – niin, että kaikki toimijat tekisivät hyvää yhteistyötä. Olemme myös sitä mieltä, kuten toisessakin mietinnössä, että perinteisten juna, junien ja luotijunien välillä täytyy tehdä selkeä ero. Ylläpidon osalta viraston tulisi laatia yhtenäiset normit olemme sitä mieltä, että täytyy ottaa huomioon paitsi mat, tarkat myös muut parametrit, kuten vaikkapa ilmastoolot. Ja haluaisimme, että komissio vuoden kuluttua siitä, kun tämä tulee voimaan, niin että komissio esittäisi myös ehdotuksen vetureiden, veturin kuljettajien minimityö, tai siis työajoista ja minimilepoajoista. Ja olen myös samaa mieltä esittelijän kanssa Bilbaasta. Kiitos. Thank you. Mennään kolme minuuttia. Kiitos. Tein muutaman tarkistuksen painottaakseni ää, äh, siinä määrin, kun ää, äh, kohtuullisesti käytössä toteuttavissa riskien vähentämisessä meidän täytyy osoittaa, että riskiin ää, äh, lisää vähennysten kustannukset, marginaalikustannukset eivät ylitä riskiin vähentämisen marginaalihyötyä. Meillä on vaihtoehtoja, joissa sitten muuten suljetaan pois rautatiet kaikista kaupallisista vaihtoehdoista. Toiseksi vastuuseen ja velvollisuuksien liittyen. Täytyy huomioon, että kaikki rautatieyhtiöt ovat vastuussa. Ja vaikka niillä on sopimusoikeudellista vastuuta, me, me haluaa luoda hämminkin asiakkaalle. Asiakkaalla on sopimus toimittajan kanssa maksavalla asiakkaalla on siis yrityksen kanssa sopimus, eikä rahtiliikenteen ähm, jonkun hankkijan kanssa toimitusketjussa. Eli jos on kysymys sopimuksessa, täytyy olla yksi piste, jonne mennä vartosten kanssa. Sitten vähän huolta koen tästä korkeammista äh, turvallisuussäännöksistä. Jossakin tapauksessa ne eivät ole yhteiskäytettävyyden ongelma. Mutta tässä tapauksessa ne menisivät taas täysin ponnisteluttamme henkiä vastaan. Eli täytyy varmistaa, että korkeammat turvallisuusnormit eivät ole ristiriidassa harmonisoinnin kanssa. Ja jos ne ovat, joudumme tässä olemaan alusta ja kymmenen vuoden kuluttua markkinat ovat ihan sekaisin työajasta – ei meistä pitäisi vaatia työaikalainsäädäntöä. Voimme saada asetta aikaan turvallisuussäätöjen kanssa. Meillähän oli tähän liittyvä kiista viime viikolla. Mutta sosiaalilainsäädäntöä tähän ei pitäisi tuoda mukaan. Kiitos. Thank you, Mr. Zila. Three minutes, Robert. Uh, thank you. Zila. Ki- kiitoksi. Kiitos hyvästä yhteistyöstä. Kiitos Mikael yhteistyöstä teknisen pilarin puitteissa. Olen oikein iloinen, että Saksan viranomaiset ovat samaa mieltä. Ehkä tekninen pilari tällä lainsäädäntökaudella olisi myös kohtuullinen ratkaisu. Mutta valiokunnassa voi olla eri mielipiteitä. Mutta mahdollisuuksia täytyy käyttää. Muista kysymyksistä. Mitä tulee näihin yhtenäisiin turvallisuussertifikaatteihin? Meillä oli Jäsen kanssa yhteistapaaminen. Me kärsimme kokemuksia lentoteollisuudesta, mitä sieltä voi tuoda rautatiepuolelle. Siellä on kirjasta tilan iässä, vaikka anna yhtenäisiä sertifikaatteja. Sen takia yhä aina saa Ehkä se on meille ratkaisu, no, ehkä ei. Ehkä vain niissä tapauksissa, kun operaattori haluaa toimia yhdessä maassa, niin silloin se, tätä sertifikaattia voi pyytää kansa, kansalliselta viranomaiselta. Ehkä se on se kompromissi. Muuten emme ole johdonmukaisia. Kun puhumme näistä merkinnäntäjärjestelmistä, jotka ovat rataverkaston asena Osasta jäsenvaltiosta tulee paljon pyyntöjä, jotka sanovat, että pyritään tämä, ää, annetaan jotain eurooppalaiselle virastolle ja pidetään loput kansalliselle. Toisaalta me haluamme, että eurooppalainen virasto on täysin toimivaltainen, mutta jossakin asioissa me emme halua sama asia. Mä täytyy saada tämä kantaa. Meidän täytyy analysoida turvallisuuskysymys hyvin ja Tämä yhdessä, että löydetään hyvä ei-ridanalainen ratkaisu. Kolitse kolme minuuttia. Děkuji, já budu velmi stručný, protože eh, tato zpráva eh, pokrývá. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässähän osittain säännellään vastaavia ongelmia kuin edellisessäkin mietinnössä. Tässä on lisäksi vielä tuo työajan rajaaminen. Se on aika hyvin säännelty rahtiliikenteessä, osittain ilmailuliikenteessä, mutta nyt nämä vaatimukset tulisi yhdenmukaistaa myös rautatieliikenteessä. Se, mitä kollega Sille sanoi, on itse asiassa faktinen huomio, joka pyrkii juuri siihen tavoitteeseen, joka minullakin on mielelläni, Eli e, menetelmien yhdenmukaistaminen, kansalliset virastot toteuttavat testit, e, tarkkailevat toinen toisiaan ja että huoltoa varten on tietyt vähimmäisvaatimukset Sama koskee niin laitteistoa kuin infrastruktuuriakin. Tässä se, mitä halusin todeta ja haluan todella kiittää esittelijämme. Olemme tästä usean otteeseen keskustelleet. Paljon kiitoksia. Nyt siitä mietintä, joka käsittelee rautatievirastoa. Neljä minuuttia. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kaikkia kollegat, jotka ovat tehneet tarkastuksia tähän mietintöön. Sanoisin, että merkittävä, merkittävältä määrin hän, tässä on kyse teknisestä tarkistuksesta, ei ole vaikeuksia niitä hyväksyä. Tarkistuksessa kiinnitetään huomiota seikkoihin, joita on syytä pohtia ja ratkaista, mutta ne eivät ole kiistanalaisia eivätkä arkaluonteisia. Esimerkiksi on sellainen tarkistusten ryhmä, joka peräänkuuluttaa virastolle mahdollisuutta paitsi antaa myös muuten hallinnoida turvallisuussertifikaatteja. Katsotaan, miten tämä toimii. On kuitenkin hyvä, että tällainen kompromissi saadaan aikaan. Sitten on alueita, joiden osalta viraston täytyy antaa suosituksia. Siitä on esitetty useita tarkistuksia. Sama pätee vetomuksiin ja niiden tarkastelun takarajoihin. Siitä on estetty useita tarkistuksia, varmaan löydämme kompromisseja. Sitten meillä on tarkistus, joka liittyy maksuihin. Ehkä meidän täytyy tehdä eh, ero erilaisten hintojen välillä, jotka liittyvät sertifikaatteihin ja muihin. Meidän täytyy pohtia tätä ehdotusta. Eh, on kuitenkin ymmärrettävä, että kaikki sidosryhmät eivät ole samankaltaisia ja joskus eh, kustannuksetkin ovat poikkeavia. Kaikkia tarkistuksia ei ole vielä käännetty, mutta mutta tarkistusten, tarkistukset, jotka olen lukenut, niiden perusteella kaikki sertifikaatit täytyy kääntää kaikille virallisille kielille, niiden maiden kielille, joissa liikkuvaa kalustoa käytetään. No, onhan se juridisesti aika kahelia, että jotkut operoivat ei-EU-kielillä. Tämä on, tämä on turvallisuuden kannalta aika paha asia ja suorastaan laitonta. Ja on ymmärrettävä se, kuinka NSEiden alihankinta, miten kansallisten virastojen alihankintajärjestelmät hoidetaan, koska emme halua luoda ristiriitoja tai kiistanalaisia tilanteita Ilmailusektorillahan tätä asiaa on jo hoidettu ihan rauhanomaisesti. Täytyy katsoa, onko tällä alalla riittävästi lainsäädäntöä, riittääkö tämä asetus, mutta varmasti yksityiskohtaisempaakin sääntelyä on vaikea enää laatia. Täytyy myös ratkaista ää, turvallisuuskysymykset. Emme halua luoda mitään juridista sekamelskaa. Olen erittäin kiitollinen näistä kaikista kolmesta mietinnöstä. Kiitos. Okay, three minutes. kolme minuuttia meni. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Robert työstäsi. Meidän kantaa on, että virastaan täytyy palvella tällainen napa, keskus, joka keskittää kaikki eurooppalaiset piteet. Ja me puolustamme tätä yhden luukujärjestelmää liittyen sertifiointiin, niin kuin komissio sen on määritellyt. Ottaen huomioon, että valvonta RTMS suhteen on tärkeää. Ongelma on tämä kansainvälisten sovittaminen kansallisten virastojen kanssa ja täytyy löytää äh, se käyttöliittymiä äh, eurooppalaisen virastojen, sellaisten virastojen kanssa, erityisesti sellaisten maiden tapauksessa, joilla infrastruktuuri on erityinen, kuten Espanja tai Baltian maat, tai joilla on paikallisia kysymyksiä. Mutta tämä vaatii sovittelua kansallisten ja eurooppalaisen viraston kanssa. Mutta näin kuitenkin Euroopan sen viraston sateenvarjon alla niin, että palvelu taas pysyy yhtenäisenä. Tämä idea uudelleen keskittäminen olisi tärkeä eurooppalainen askel eteenpäin. Henkilökunnan täytyy olla, sillä täytyy olla turvallisuussertifiointi. On erittäin tärkeää standardoida nämä standardiosat ja sama koskee sitä organisaatiota. Sitten viraston varat ja sitten, ja sitten tämä valituselin. Se on erittäin tärkeä ja se on aika ongelma, miten tämä viraston vastuullisuus ja rahoitus yhdistetään. Sitten tässä on tämä henkilöstöresurssien rahoituskysymys. Tehtävät ovat erittäin merkittävät mutta varoja ennustusta on vaikeata ja olisi vaarallista aiheuttaa näin paljon epävarmuutta yhteiskäytettävyyden turvallisuuden kannalta niin tärkeviraston suhteen ja niin sitten määräajat, takarajat. Täytyy jättää aikaa, että kaikki toimet kykenevät toimimaan takarajan puitteissa. Ja sitten tätä 36 kuukauden siirtymäkausi on vähän tiukka. Tässä täytyy, täytyy ymmärtää, kuinka paljon pelissä täytyy nämä ää, äh, resurssit, takarajat ja tavoitteet sovittaa yhteen. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me olemme sitä mieltä, että viraston roolia täytyy vahvistaa. Tämä on ensimmäinen tärkeä huomio. Olemme myös sitä mieltä, että turva sertifikaatin hakijoilla täytyy olla mahdollisuus ottaa yhteyttä virastoon tai kansalliseen viranomaiseen, mutta tämän derogaation täytyy ähm, nimenomaan liittyä siihen, että toimijalla on yksi mahdollisuus ottaa yhteyttä jompaan kumpaan. Meidän täytyy selventää tätä säännöstä kaiken kaikkiaan, selvittää viraston vastuualueita ja täytyy myös selventää tämän viraston toimialuetta aiemmin tehtyjen päätösten kumoamisessa. Täytyy myös täsmentää Äh, vastavuoroista pääsyä, siihen liittyviä ehtoja kolmansiin, kolmansien maiden kanssa. Ja täytyy myös pohtia, äh, aivan kuten kollega sanoi, äh, täytyy pohtia kielijärjestelmiä ja keinoa, jonka avulla rautateiden toimijoiden para, parhaat käytänteet, jotka liittyvät turvallisuuteen, niitä voidaan hyödyntää mahdollisuuksien mukaan ja äh, lähdemme siitä, että transporoinnin äh, aika tulisi olla kaksi äh, vuotta, minkä lisäksi voitaisiin antaa vielä kaksi lisää vuotta minä aikana jäsenvaltiot voisivat antaa sertifikaatteja sillä varauksella, että komissio ja virasto valvoisivat tilannetta erityisesti, kun ajatellaan turvatilannetta ja lupien syrjimättömyyttä. Kiitos. Kiitos. Robertille työstään ja kollegoille tarkistuksista. Olen oikein iloinen, että uskoakseni meillä on ratkaisu jonkin kysymyksiä, erityisesti takarajat. Ne ovat olleet ongelma aikaisemmin, ja sitten eturistiriidat. Sekin on joku ratkaisu. Meillä on kysymys komissiolle liittyen tarkistuksiin, jotka liittyvät näihin matkamittareihin, junakuljettajille maa liikenteessä tässä on, ne on totta kai väärinkäytöstä vuoksi. Ovatko väärinkäytökset iso ongelma rautatiesektorilla? Maan liikenteessä. Äh, kuski voi ajaa tiesivuun, kun ää, äh, matka, ajomittarissa on mailit täynnä. Mitä junille sitten voi tehdä? Tärkeä kysymys, josta on puhuttu paljon, on va- va- vaihtoehto kansallisen ja kansainvälisen viraston välillä, kun tämä ei toimivan kansallisella tasolla. Pitkällä aikavälillä uskon, että meillä pitäisi olla vaihtoehtoja ja jonkinlainen siirtymäaika minulle kävisi. Täytyy kuitenkin tehdä selväksi, että meillä ei ole tällaista yhdenkaan sukkaa järjestelmää. Emme voi laskuttaa Dodgebania samalla tavalla kuin pientä firmaa, joka pyörittää liikennettä 20 kilometrin radalla. Jonkinlainen toiminta-alue käsite tähän tarvitaan. Olemme tehneet jonkun tarkistuksen, jossa tämä toiminta-alue tätä mukaan. Jos tuota raidetta etenemme, tarvitsemme myöskin hinnoittelujärjestelmä, joka perustuu toiminta-alueeseen, mutta parempihan meillä olisi eurooppalainen sertifiointi, koska silloin rautatieyhtiöt tarkastelevat oman rajan tuolle puolelle. vai te erityistilanne. Ne voisivat itse määrittyä toiminta-alueeksi. Piti puhua jostakin toisestakin asiasta, mutta se kyllä katosi ja mielestä, että jätetään tämä tähän kraameen. Haluan kiittää esittelijää lämpimästi hyvästä yhteistyöstä. Nämä asiathan kuuluvat yhteen nämä meidän mietintöluonnoksemme. Olen varma siitä, että saamme aikaan jonkinnäköisen yhteisen linjan. Kovasti ponnistelemme ja olemme työskentelleet oikein hyvässä yhteistyöilmapiirissä. Ensinnäkin se, että Euroopan rautatievirastossa toimitaan yhden luukun palvelun kautta luonnollisesti paikalliset yhteistyöpisteet, paikalliset viranomaiset tekevät paljon työtä, mutta rautatievirastolla pitää olla viimeinen sana. Sosiaalinen ulottuvuus on tietenkin samalla myös turvallisuuskysymys. Tämän suhteen olemme tehneet tarkistuksia ja sitten tuemme ehdotusta riippumattomaksi vertailuksi, riippumattoman vertailun suhteen, se parantaa turvallisuutta. Ja sitten mitä kielikysymykseen tulee, tietenkin olisi mukavaa, että rautateillä olisi yksi yhteinen kieli, mutta Jasa on todennut, että tämä ei ole mahdollista. Joten kyllä tämä asia voidaan hoitaa myös kansalliskielten kautta. Itse luulin aluksi, että tämä on aika isokin ongelma, mutta ei näytä olevan. Minun mielestäni ratkaisevaa on se, että Euroopan rautatievirastolla on selkeä sopimus kansallisten virastojen kanssa. Ja esimerkiksi turvallisuuskysymyksissä luojan kiitos. Saksan viranomainen joutui ottamaan askeleen takavasemmalle. Eurooppalainen ulottuvuus voitti. Euroopan rautatievirastolla on oltava viimeinen sana. Sama koskee rakenteita ja toimivaltoja. Tämän on oltava selvää, mutta <laughs> mahdollisimman pian eikä vasta 15 vuoden kuluttua. Ja seuraava askel on tietenkin nyt sitten äh, kehity, kehityskulku neuvostossa. Jännityksellä katsomme, mitä siellä neuvostossa tehdään. Ja kun puhutaan äh, toimivuudesta ja turvallisuudesta, jos näissä löydetään hyvää sopimus, niin varmasti löydetään myös viraston suhteen. Ja meidän hyvä yhteistyömme on kyllä vakuuttanut minut. Kiitokset vielä Robertille ja tietenkin Rova Bilbaalle. Děkuji, já bych jenom několik poznámeček. Ještě jednou bych se vrátil. Kiitoksia. Pari lisähuomiota ehkä minulta vielä liittyen tuohon kapasiteettiin. Jos haluamme, että Euroopan rautatievirasto lyhyennää äh, siirtymäkauden jälkeen välittömästi äh, toteuttaa kaikki tekniset ja turvallisuustestit, niin äh, tämähän on aivan mahdotonta. Ähm, sen täytyy lyödä lukkoon standardit ja testit toteutetaan sitten kansallisissa virastoissa ja tietenkin rautatievirasto katsoo, että sääntöjä kunnioitetaan. Samalla se varmistaa sen, että sertifikaatit ovat vastavuoroisesti tunnustettuja. Tämähän auttaa meitä jo aimo askeleen eteenpäin rautatiealalla. Ja samoin meidän tulee ö, ottaa käyttöön yhteiset huoltostandardit, onpa kyse sitten ö, kalustosta vai ö, infrastruktuurista. Ja jos tämä saataisiin järkevässä aikataulussa aikaan, niin olisihan se valtava menestys ja lapsemme olisivat kiitollisia. Kiitos. Viimeinen, eli Kolitsikin mietintö. Liittyen kirjan Piron säännön mukaistamiseen herra Kolitsikille kolme minuuttia, muille kaksi. Kiitos. Mm, itse asiassa tähän minun mietintöön luonnokseni on täällä jo viitattukin joku sen kerran tänään. Ja komission äh, kertomus on oikein kiinnostava ja se ei kuitenkaan välttämättä tue rautateitä toivomallamme tavalla. Kun katsotaan tätä neljättä rautatiepakettia, niin sen tarkoitushan on tukea rautatieliikennettä, edistää rautatieliikennettä verrattuna muihin liikennemuotoihin, kuten tieliikenteeseen. Ja jos me nyt katsomme määräyksiä, jotka asetuksessa 2012-34 tulisi täytäntöön panna 16.6.2015 mennessä kansallisissa järjestelmissä. Ja näin ollen tässä ei nyt tulisi kiirehtiä komissio tote- toteaa, että kaikki on ihan kunnossa, mutta minä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä. Miksen? No joka kerta kun keskustelen liikenneministerien kanssa, eli henkilöiden kanssa, jotka eivät välttämättä ole ihan ihan täysin kartalla, eivätkä täysin eh, tiedä, missä mennään, tote, toteavat, että tämä perutaan. Mutta kun sitten puhun eh, rautatie edustajien kanssa, he toteavat, että ei, ei, älkää tehkö sitä. Kyseessä on eh, asia, jota eivät muut määräykset vielä ole täysin korvanneet. Joten ja nyt minä kysyisin teiltä, että uskotteko te mieluummin ministeriä vai sellaista ihmistä, joka konkreettisesti paikan päällä tekee tätä työtä? Minä itse olen ruohonjuuritason edustaja, työskentelin yrityksessä 23 vuoden ajan ja uskon, että kaikki, jotka työskentelevät paikan päällä käytännössä, tietävät kyllä eniten. Ja siksi katsonkin, että meidän tulisi todella pohtia tuota päätösehdotusta tästä asetuksesta luopumisesta ja minä katson, että pikemminkin 2015 meidän tulisi sitten katsoa, mitä voidaan tehdä katsokaa Osvaldin äh, raporttia Costa Concordiasta. Äh, Suuryleisöistä vieläkään olen nähnyt. Siksi minun mielestäni olisi järkevää, että me saisimme komissiolta kaksi vuotta määräajan jälkeen, eli vuoden 2017 loppuun mennessä äh, kertomuksen. Ja kun 2012 direktiivi on sitten tullut voimasta, niin saisimme uuden ehdotuksen, joka myöntää kaikille rautatieyrityksille samat oikeudet, ei vain niille vanhoille. Kaikille rautatieyhtiöille, jotka tänä päivänä markkinoilla toimivat. Niitä on tuhat kunta. Me emme siis halua syrjiä ketään. Haluamme, että tämän asetuksen mahdollisuuksia käytetään mahdollisimman hyvin rautatie liikenteen hyväksi. President, concernant donc... Euh, euh, Puheenjohtaja, mitä tulee tähän asetuksen kumoamisehdotuksen, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa. Jos haluamme yhtenäisen eurooppalaisen rautatieverkoston, niin se tulee väistämättä muuttamaan sääntelypuitteistoa rautatiealalla. Ja meidän täytyy etukäteen jo arvioida, josko äh, tämä asetuksen, asetuksessa säädetty pääsy korvauksiin voidaan poistaa tai hoitaa toisella tavalla. Ja hän ilmaisi asian hyvin selkeästi, ja ehkä tässä vaiheessa olisi parempi olla ennakoimatta mitään lopullista takarajaa päivämäärää. Täytyy ensin ottaa huomioon komission arvio tai vaikutusarvio Vasta sen jälkeen voimme pohtia, pitääkö tämä asetus poistaa vai onko parempi muuttaa sitä. Ja olenkin esittänyt tarkistuksia, jotka menevät tähän suuntaan. Kiitoksia. Thank you, Mr. Ujias. Two minutes. Ujias. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen kuullut esittelijän esittämät epäilyt, eli siitä, että me emme voi suhtautua tähän asiaan väliinpitämättömästi. Mutta itse tarkoituksella en ole esittänyt tarkastuksia tähän ehdotukseen, koska olen sitä mieltä, että komission muotoilu on ihan paikallaan, eli on tarpeen purkaa tai siis perua tämä asetus, joka liittyy liittyy yritysten, rautatieyritysten tilinpitoon. Kuitenkin näihin esittelijän huoliin liittyen sanoisin, että tässä on kyse asetuksesta, joka on tavallaan aikansa elänyt. Se hyväksyttiin silloin, kun rautatieyritysten tilit olivat tulosta yksittäisten valtioiden rautateiden tileistä. Ja oli ihan selvää, että valtion täytyi taata tietyt asiat ja vastata muun muassa infrastruktuuritarpeisiin erityisesti, kun se oli matkustajien tarpeista. Mutta nyt tässä tilanteessa olemme harmonisoineet näitä korvauksia muun muassa. Ja vain muutamat rautatie toimijat voisivat hyötyä tällaisesta järjestelmästä. Ja tässä tämänhetkisessä tilanteessa rautatiet ovat pikemminkin keskenään muiden liikennemuotojen kanssa, eivätkä ke- kilpailussa keskenään muiden rautateiden kanssa. Ja siksi tätä nykyään ei ole mahdollista tällä tavalla Äh, diskriminoida, syrjiä. Ja aivan kuten äh, vihreä kollega sanoi, äh, meidän täytyy kohdella kaikkia yrityksiä tasapuolisesti, ottaa huomioon tämä tämänhetkinen tilanne ja tukea komission ehdotusta. No Muut varjoesittelijät eivät ole paikalla. Haluatko minua puhua Mikael? Kiitos. Karim Tsariba ei ole paikalla ja hän pyytäisi minua esittelemään kantansa. Hän on oikein tyytyväinen yhteistyöstä ja hänestä tutkimus, joka liittyy toimenpiteiden uudella Ne Voidaan tehdä parin kolmen vuoden kuluttua ja tämä toimenpide voisi täksi aikaa jäädä voimaan komissio. Ihmistä kertaa tälle välikolla kunnalle. Pakie. Saat se kymmenen minuuttia, stelle käy. Ja te voitte käsitellä ne kaikki neljä minuuttia. Pakkohan niitä ei ole käyttää, mutta kymmenen minuuttia teillä on käytettävänä. Be as efficient as you. Kiitos, yritän olla yhtä tehokas kuin sinäkin. Aluksi kiittäisin esittelijöitä näistä kolmesta mietinnöstä hän rauhoittaa näitä Bilbaota, Krameria ja Kolitsäkkiä, jotka liittyvät yhteiskäytettävyyteen, ovat merkittäviä mietintöjä, niin tukevat komission ehdotusta ja hyödyllisiä, koska ottaa uudelleen käyttöön tämän käyttöaluekäsitteen. Tämä on hyvä pohja myöskin ja toimielimien väliselle prosessille. Tässä on muutama tekninen asia, jotka liittyvät määritelmän johdonmukaisuuteen mietintöjen välillä – kesken. Ja henkilöstöni on käytettävissä ne, jos haluatte vähän syötettä. Minun ei ole pakko käydä kaikkia läpi varmaan. Haluaisin kommentoida muutamaa erityistä kohtaa, jotka otettiin keskustelussa esille. Se ERTMS, jota kolme mietintöä kattaa ja olen kolmelle esittelijälle kiitollinen, että ERTMS on katettu sekä liikkuvan kallaston että infrastruktuurin suhteen kolmessa ehdotuksessa. Se on erittäin tärkeää, että mitä Michael Kramer sanoi. Sata askeleen eteenpäin tähän siirtymiseen. Sitä on kutsuttu katastrofiksi, ei se katastrofi ole, mutta, mutta turhautumista on sen suhteen, että olemme ERTMSn kanssa koko joukko verkostoon liittyviä asioita otettu käyttöön, mutta tämä siirtymisvaiheen suhteen ei ole jatkuvuutta vielä. Kramer on oikeassa, että mitä e RTMSn projektien kehittämisen kannalta yhteiskäytettävyys ei ole oikeas, oikein katsottu aina. Perästokin on sitä mieltä. On ratkaisevaa, että se täytyy olla merkittävä tässä kehikossa, jossa infrastruktuurin hallinnoja toimi, toimi, toimivat. Kiitos, että kolmessa mietinnössä painotatte tätä. Sitten resurssien tarve. Joko joka tarkistuksia on tehty mietinnöissä, mutta myös kollegoilta. Monet ovat varmasti oikein hyödyllisiä sisällöltään. Esimerkiksi vaunurekisteri olisi mielekäs myöskin valvontavelvollisuus tutkintaelimet. Koko joukko tällaisia tarkistuksia, jotka ovat meille tervetulleita. Mutta niillä kaikilla resurssimerkityksiä, kuten täällä Rikke ja muut ovat todenneet. Ja kysymys on, josko päivän päätteeksi talousarvion vallankäyttäjät nousevat vastaamaan tähän haasteeseen, jota lainsäädäntäjät ovat luonneet koskien viraston pääroolia. Meidän arvioitava tilannetta seuraavalla asemalla. Ajoitus ja vastuun asteittainen siirtäminen virastolle – Meistä tämä voi tapahtua sen kahden vuoden kansalliseksi lainsäädännöksi projekti tapahtunut niin tämän turvallisuus- ja direktiivin suhteen. Teollisuus tarvitsee tehokkaamman prosessin ja toimielimien väliset neuvottelut vievät myös aikaa. Minä aikana virasto on yhteistyössä kansallisten turvallisuusviraston kanssa. Minä uskon, että tuon transpositiokauden jälkeen virasto kykenee vastaamaan haasteisiin. Pitempi yleisajoaika. Sillä on puolensa laadun ja turvallisuuden kannalta, mutta, mutta jos parlamentti lähtee tuohon suuntaan liian pitkälle, se tekee neuvottelusta vaikeammat. Tämä liittyy tähän ehdotukseen viiden vuoden siirtymäajasta. Tämäkin täytyy pitää mielessä. Muuten nämä... Otan tarkistukset huomioon ja kollegat ja minä tulevat käsittelemään niitä myöhemmin esittelijöiden kanssa, jos käy. Kolitsikin mietintö. Olemme tehneet arvion sitä, mitä käyttää ja mitä hyötyä tästä asetuksesta on. Tämä on historiallinen, aikansa elänyt asetus. Meistä se ei tarjoa mitään arvoa. Rautateiden saama rahoitus on jo katsottu. Ja todistus siitä on, että monet yritykset eivät käytä tätä asetusta. Olemassa oleva lainsäädäntö kattaa sen. Tai uudelleenlaatinta kattaa sen. Ja nyt tehty tarkistus ei puhuta näihin ongelmiin. että sitä tuli tähän parempaan säätelyagendaan ja komissio ehditti tätä sinne hengessä. Ei ole niin suoraviivasta poistaa lainsäädäntöä korotuksen alueella. Meillä on tässä hyvä kandidaatti meidän analyysissä. Vaikutus on nolla, prosessin byrokratia tässä on aika merkittävä, joten katsokaa asia sitä näkökulmasta. Herra Kolitsikille tätä, että me olemme käytettävissä liittyen joidenkin toimijat, kentän toimijoiden huolenaiheisiin. Huolenaiheita, jotka saattavat liittyä myös nykylainsäädännön huonon tuntemiseen, menettelyiden huonon tuntemiseen, ja voimme vakuuttaa, että vakuuttaa kentän toimijoille, että Tämä lainsäädännön poistaminen on heidän edussa. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Herra Pake. Tässä vaiheessa tavataan teille onnea seuraavassa tehtävässänne komissiossa. Kiitos työstänne koulutusvaliokunnan kanssa sinä aikana, kun minä olen ollut puheenjohtaja. Vilpittömästi toivomme teille parasta menestystä seuraavassa valitsemassanne ura-askeleessanne. Brian, thank you very much. Uh, very much also to colleagues. I also will... Kiitos Brian, kiitos kollegat. Haluaisin käyttää myös mahdollisuutta kiittääkseni teitä kaikkia jäseniä ja kaikkia henkilökuntaan erinomaisesta yhteistyöstä viimeisen viiden vuoden ajan. Paljon kiitoksia. Selvä. Nyt nopeasti. Alkandraui Dominik. Voi käydä tämän nopeasti läpi? <clears throat> Nopeasti, niin Grosch ilmaisi, että hän kiittää kollegoita näiden panoksesta. Täytyy löytää kompromisseja. Ja komissiolle täytyy sanoa, että tämä kompromissitahto on tietysti oikein hyvä asia. Vielä täytyy parantaa palveluita ja se edellyttää sitä, että sosiaalisia tai mm, sosiaaliehtoja ei heikennetä. Monsieur Pakelle ilmaisen, että on ollut ilo olla tekemisissä ja on ikävää, että joudutte nyt lähtemään. Bilbao, do you want to say anything? Bilbao, haluatko sanoa jotain? Gracias, presidente. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan minäkin puolestani kiittää herra Paketa sekä hänen tiimiään yhteistyöstä. He ovat aina olleet käytettävissämme, kun olemme valiokunnassa tarvinneet heiltä neuvoa. Kaiken kaikkiaan toteaisin, että olen tyytyväinen, koska nyt ainakin kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on edettävä vahvistaen Euroopan rautatieviraston roolia. Ja tämä aihe tulee aivan varmasti olemaan meidän äh, esityslistallamme siihen asti, kun saavutamme tarpeellisen äh, harmonisointitason rautatiealalla. Ja tähän liittyy tietenkin sitten juuri viraston toimivalta. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, että olemme myös tehneet äh, muun muassa liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien suhteen tässä nyt edistyksellistä työtä ja olen aivan varma siitä, että eteenpäin päästään. Mitä verkkoihin tulee, tästäkin on keskusteltava, samoin tuosta transponointikysymyksestä sekä siirtymästä kohti eurooppalaista virastoa, jota todella tarvitsemme. Kiitos. Mr. Kramer. Ja, ich bedanke mich auch für... Minäkin kiitän yhteistyöstä komissiota ja luonnollisesti käytän tilaisuutta hyväkseni minäkin henkilökohtaisesti kiittääkseni herra Paketa. Te olette kyllä täällä käyneet kanssamme monia keskusteluja. Emme aina ole olleet samaa mieltä, mutta olemme aina kunnioittaneet toinen toistamme ja mielipiteitä. Ja en koskaan unohda sitä, kun näin herra pakeen tuolla matkallani parlamenttiin aamuisin isossa ylämäessä pyöränsä selässä, joten hienoa tee myös, elätte niin kuin opetatte. Ja tervetuloa joskus vaikkapa vieraakseni Berliiniin, niin, niin voisimme sitten yhdessä pyöräillä sitä muurireittiä siellä. Kiitoksia oikein paljon. Yeah, I would like to do <laughs> the same <laughs> direction. Niin, minäkin haluan sanoa, äh, herra Pakelle, että on ollut äh, erittäin ammattimaista tämä meidän yhteistyömme. Te olette ollut kovin ammattimainen, äh, kun olette tehnyt työtä meidän kanssamme ja haluan toivottaa äh, onnea seuraavaan uravaiheeseen. Tähän keskusteluun liittyen on erittäin tärkeää, että saamme yhteisymmärryksen nimenomaan näihin teknisiin asioihin. Kiitos. Alors, j'aimerais bien, euh, comme euh, notre collègue... Euh, Kuten kollegat totesivat, minäkin olen näistä herra Paken pyöräillen ja äänestään Brysselissä, Berliinissä. Olette tervetuloa pöydällemään kylänikin. Oli mikä oli. Tämän mielipiteiden vaihdon jälkeen Tätä olla aina, aina olla varovainen arvioida ja jättää tilaa kaikille yritykselle rautatiealalla, että voivat varmistaa oman kansassa hallintansa kanssa, kanssa että kaikki hyvin säännelty. Infrastruktuurista ei ole vastuussa tuhatta yritystä. Suurin osa on palvelun toimittajia. Minä arvioisin, että noin 40-50 yritystä hallinnoivat vain infrastruktuuria, jotka voivat hyödyntää tätä direktiiviä. Ja, josta aikarajassa ei vielä pitkissä täytyy tehdä päätös. Olen valmis jatkokeskusteluihin, mutta meidän kaikkien ykköstavoite on auttaa rautatialaa. Olemaan kilpailukykyisempi muita sektoreita vastaan. Joten sitä pitää ottaa. Kiitos. Okay, colleagues. Um, just to Kollegat, muistutan, että ennakkotoimikotaulu on sellainen, että äänestys on 20. marraskuuta. Valiokunta sanoi, tämä, tämä, tämä velvoite, loi velvoitteen esittelijöille päätä kompromisseihin tuon mennessä. Olen Robertin kanssa keskustelua kuunnellessa, niin että teknillinen pilari, siinä on selkeä konsensus, minne mennään. PSA, markkinatavaaminen, on toinen juttu. Minun tehtäväkseni lankea vedota teihin, että yrittäkääpä saada paketit kasaan hyvä on, että kaikki esittelijät on kiitetty heidän muiden huomion ottamisesta. Se on ainoa tapa, millä saamme tämän asiakokonaisuuden hoidettua. Kiitos teille ja kiitos kurinalaisuudesta, että piditte aikataulusta kiinni, mikä merkitsee, että voin taata, että kaikki saavat puheenvuoron. Voimme jatkaa tätä äänestys 20. marraskuuta Tran valiokunnassa. Ei muuta esille tullutta asiaa. Kerropa vain, että seuraavan kokemus on 4. marraskuuta kello kolmata vaan näytän. Nähdäänpä siellä. Ja sitten on koordinaattoreiden kokemus. Kiitos. He's not coming, so we can start without him. Okay. So we'll just take five minutes and then we'll start the coordinators. Thank you.